Dear colleagues. Uh, Hyvät kollegat. Aloitetaan kokous. Ensin esityslistan hyväksyminen. Ja sitten Menemme suoraan kohtaan kolme. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan Elke Königin julkinen kuuleminen. Toivotamme Königin tervetulleeksi. Tänään on myös hänen syntymäpäivänsä nähtävästi, eli hyvää syntymäpäivää. Ja mikäpä olisi parempi tapa viettää syntymäpäivää kuin tulla parlamentin kuulemiseen. Mutta toivotamme teille siis onnea. Ja kuten kollegat tietävät, tämä nyt toinen julkinen kuulemistilaisuus kriisin ratkaisuneuvoston puheenjohtajan kanssa ja ensimmäinen sen jälkeen, kun neuvosto aloitti täysimittaisesti toimintansa ensimmäinen tammikuuta 2016. Ja edellisen kuulemisen jälkeen myöskin virallisessa lehdessä julkistettiin sopimus parlamentin ja kriisinratkaisuneuvoston välillä, jossa määritellään yhteistyötavat. Kuten kollegat tietävät, kriisin ratkaisuasioissa on ollut paljon kiireitä viime kuukausina – vaikkakaan neuvosto, kriisinratkaisuneuvosto ei ole näitä asioita hoitanut, on lähinnä kilpailuviranomaiset. Ja tiedämme, että jotkut jäsenet ovat kiinnostuneita näistä kysymyksistä ja joka tapauksessa, kuten sanoimme, on tehty erilaisia päätöksiä eri maiden osalta, mutta se ei ole tietenkään kriisiratkaisuneuvoston vastuulla. Mutta haluaisimme kuulla kuitenkin teidän kantanne Ja erityisesti mitä tulee tulevaisuuteen. Nythän meillä vihdoinkin on voimassa säännöt, joista jo keskustellaan, vaikkakaan niitä vielä ei ole sovellettu tietenkään. Eli nyt on meidän sitten mielenkiintoista kuulla tästä, koska me laadimme tätä lainsäädäntöä ja nyt sitten katsomme, miten Elke König näkee tämän tilanteen. Täytyy sanoa, että välillä on käyty vähän outoa keskustelua ja asioita on sekoitettu keskenään. Esimerkiksi kilpailu, ongelmat, investointisuoja, bail-in-kysymykset. Ja tietysti, jos ajattelen omaa maata, niin siellä on paljon kiistoja tästä kysymyksestä. Ja joskus on unohdettu se, että lainsäädännössä on useita välineitä ja vaihtoehtoja. Eli se on väline, joka varmistaa oikeudenmukaisuuden ja näiden toimien oikeasuhtaisuuden. Mutta sitten on tietysti toinen tärkeä elementti, eli kriisiratkaisusuunnitelma, ja teidän täytyy myöskin täydentää tätä kriisinratkaisurahastoa pankkien osalta. Ja sitten on komission ehdotus liittyen tähän EDISiin, eli tämä hallinto tulisi sitten kriisinratkaisumekanismin valvontaan. Ja tässä on useita aiheita. Ja nyt König saa puheenvuoron. Ja korostaisin vielä, että Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä ja haluaisin kiittää teitä siitä. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Niin tämä ensimmäinen kommentti, ne on ehkä eri keinoja, erilaisia tapoja juhlia syntymäpäivä, mutta tämä ei suinkaan ole pahin tapa olla täällä teidän kanssanne. Kiitoksia ensinnäkin tämän tilaisuuden järjestämisestä. Vastuuvelvollisuus on ratkaisevan tärkeä kysymys ja enemmän kuin mielelläni olen täällä tänään ja olemme jo suunnitelleet jatkokokouksia tälle vuodelle ja kun kuuntelin puheenjohtajan johdantoa, olen hiukan hermostunut, en ole varma, riittääkö tässä aika. Yritän nyt puhua vähän tiiviisti statement johdannossani ja sitten keskityn kolmesti asian tilanteeseen, kun on perustettu kriisinratkaisuneuvostoa prioriteetit, jotka tunnistimme 2016 vuodelle. Olette saaneet tutustua työohjelmaan 2016 vuonna. Jos ette ole, niin ei, ei haittaa. käynnillä tässä läpi jotenkin siitä. Ja sitten vielä lopuksi kriisinratkaisurahaston tilanne. Ja Timo löytyy Niemi jatkossa ehkä parhaiten pystyy vastaamaan kysymyksiin tästä rahastosta. Joten tämänhetkinen tilanne kriisiratkaisun neuvostossa. me todellakin olemme saamassa toimintamme kiinni 130 henkilöstön jäsentä tule, tulevat kaikista jäsenvaltioista ja heillä on varsin erilaiset taustat aivan erityisesti tämä on hieno saavutus. Meillä on finanssi-ihmisiä, henkilöitä, hallitus, taustasta, hallinnosta, sääntelyalalta. Meillä on hyvin laaja skaala erilaista kokemusta. Välttämätön hallinnolliset säännöt on laadittu, ei sekään mikään pieni tehtävä, ja toimintamme sujuu nyt aika hyvin kun ajatellaan, että olimme vasta alkamassa. Mutta vielä on paljon jäljellä tehtävää, erityisesti kun pitää siirtyä kohti uutta toimipaikkaa, toivottavasti pääsemme maalis-huhtikuussa siirtymään uuteen, uusiin tiloihin. Kaikkien näiden järjestelykysymysten lisäksi olemme jo toimineet viime vuonna kriisinratkaisukysymyksissä. Aloitimme viime vuonna jo, me olemme jo saaneet aikaan viime vuoden toisella puolella, kun meitä oli vain 20, perustimme neljä komitea, jossa jäsenet edustavat kaikkia kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia osallistuvista jäsenvaltioista. Samoin mukana on EKPn ja komission edustajia. Ja syy näin, tälle komiteatyölle oli oikeastaan ei niinkään, että saadaan kaikki kokemus ja sisältö kokoon, vaan saadaan myös vahvaa yhteistyötä ja hyvää ammatillinen suhde kansallisten viranomaisten kanssa, joka perustuu luottamukseen. Yhdessä heidän kanssaan me olemme kehittäneet standardeja, politiikkoja, suuntaviivoja, jotka täytäntöön panevat olemassa olevaa lainsäädäntöä. Nämä ovat osa kriisinratkaisu ohjekirjaa, ja kriisinhallinta käsikirja Nämä käsikirjat, aivan erityisesti kriisiratkaisukäsikirja, auttaa meitä varmistamaan johdonmukaisen ja myös oikeasuhteisen kriisiratkaisusuunnitteluun ja luonnollisesti, miten käsitellään kriisinratkaisutapauksia euroalueella, jos tarvetta tulee tulevaisuudessa. Me aiomme julkaista, niin kuin olemme jo sanoneet aikaisemmin, aiomme julkaista lyhyen version tästä ohjekirjasta myöhemmin tänä vuonna, jotta varmistamme, että suuri yleisö, on kyse analyys, analyytikoista pankeista, myös ymmärtäisivät paremmin, miten me käsittelemme, tartumme kriisinratkaisusuunnitteluun, koska osa hermostuneisuudesta markkinoilla todennäköisesti johtui siitä, että markkinoiden pitää pystyä ymmärtämään, mitkä säännöt ovat tammikuun ensimmäistä vuodesta lähtien. Tämän lisäksi olemme alkaneet olla yhteydessä sektoriin. Me olemme käyneet pankkidialogia kaksikin kertaa. Viimeinen tammikuun tammikuun alussa keskittyi ö, omien varojen ja valintakelpoisten vastuiden minimivaatimuksiin MREL. Tämä on varmasti se aihe, josta sektori itse on kaikkein kiinnostuneen. Tulen tästä puhumaan hiukan tarkemmin myöhemmin. Mitä tulee sopimuksiin? Tiedättekin, että olemme allekirjoittaneet sopimuksen parlamentin ja SRBn välillä joulukuussa poliittinen sopimus saatiin aikaan jo paljon aikaisemmin ja tähän mennessä olemme al- joulukuussa allekirjoittaneet pöytäkirjan Euroopan keskuspankin ja kriisiratkaisuneuvoston kanssa yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta selvästikin tiedonjako EKPn kanssa on jo mukana kriisiratkaisumekanismiasetuksessa ja Er- erittäin hyvin se siellä onkin esitetty, mutta on äärimmäisen tärkeää, että me jatkuvasti olemme läheisessä yhteydessä EKPn kanssa, kun tätä kaikkea aletaan kunnolla toteuttaa käytännössä. Tämä saattaisi näyttää helpolta tehtävältä, kun lukee asetusta, mutta todellisuus osoittaa, että tähän liittyy huomattavia ponnisteluja molemmin puolin. Nyt sitten vuoden 2016 prioriteetteihin täysistunto kriisiratkaisun neuvostossa hyväksyi SRBn työohjelman marraskuussa ihan ajoissa. SRB ja SRP, kriisinratkaisun neuvosto, todellakin näkee itsensä eteenpäin katsovana järjestönä. Meidän päätavoitteenamme on kriisinratkaisun suunnittelu ja valmius. Me emme vain odota, että ensimmäinen asiakas tulee koputtelemaan ovelle ja sitten äh, järjestämme hautajaiset. Me haluamme tehostaa rahoituksesta vakautta tarttuen ja poistaa esteisiin, poistaen esteitä kriisinratkaisulta. Onko se esteitä, että pankkien pitää käsitellä myös esteistä, joita me, ja tällä tarkoitan siis sääntelijöitä, viranomaisia, jotka työstävät näitä kysymyksiä. Päätavoite 2016 ei ole yllättävä, vaan todellakin halutaan saavuttaa täysi kriisinratkaisu, suunnittelukapasiteetti ja saada aikaan niin sanotut sisäiset kriisinratkaisuryhmät. Tässä teemme yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja voisin myös lisätä kriisinratkaisuutta elimet silloin, kun puhutaan rajat ylittävimmistä kysymyksistä. Me aloitimme niin sanotusta siirtymävaiheen kriisinratkosuunnitelmasta 2015 ja nyt pikkuhiljaa todellakin saamme aikaan suunnitelmat, jotka täysin täyttävät pankkien kriisinratkaisu- ja elvytysdirektiivin suunnitelmat. Meillä on sisäiset kriisinratkaisu tiimit ja ne kaikki perustetaan 2016 ja tätä tarvitaankin, koska kriisinratkaisusuunnitelmassa pitää voida sopia näissä sisäisissä kriisinratkaisuryhmissä ja kollegioissa, jotta me todella pääsemme asiassamme eteenpäin. Niin tässä on tarkoitus päivittää tai jopa laatia ensimmäisiä kriisinratkaisusuunnitelmia, tehdä näitä arviointi, kriisinratkaisuarviointeja, poista mahdollisia esteitä ja aivan erityisesti alkaa määritellä minimivaatimuksia koskien valintakelpoisia va- ö- vastuita, minkälainen määrä pääomaa pankki tarvitsee ja niin edelleen. Tietysti tämä MREL on koko asian ytimessä, mutta voitaisiin jopa sanoa, että kun tarkastellaan meidän välineitämme, jotta pankkiessa tulee turvallisempia, varmempia, niin tämä on ehkä kaikkein tärkein väline, joka meillä on. MREL, sitä sovelletaan kaikkiin pankkeihin, suhteellisella asianmukaisella tavalla. Ja sitten meillä on vielä lisätehtävä. Miten me voimme sovittaa yhteen MRELn, anteeksi täytyy alkaa tämän lausun tunnistaa sanoa puhuja, on kansainvälinen sisar tavallaan, total loss absor- absorption capacity, siis sama idea on kyse to- kokonaistappion kantokyvystä. Ja meidän tehtävänämme on yrittää sovittaa yhteen MREL ja TELAC yhteen mahdollisimman hyvin direktiivin puitteissa, joka koskee pankkien kriisin ratkaisua. Tämä on meistä mahdollista. Tämä kansainvälinen tlac piirteet liittyvät, tulevat liittymään meidän MRELn määritelmään. Nyt MREL on loppujen lopuksi luku. Tämässä on kyse vakavaraisuusvaatimuksesta, että tähän tartutaan, niin se pitää olla vähintään 8 prosenttia kokonaisvastuista, mutta tapaus tapaukselta mahdollisesti pitää mennä ylemmäskin. Yleensä ottaen tätä tullaan vaatimaan suurimmilta pankeilta pankkiunionissa. Mielestäni varmaankin voidaan olettaa, että näiden pankkien kohdalla, siis pankit, joista me, joita me valvomme, jos ne joutuisivat ongelmiin. Kriisinratkaisu eikä normaali maksukyvyttömyysmenettelytapa on todennäköisin ratkaisu ja näin tarvitsemme. Meidän täytyy säilyttää kaikki välineet, joita käytössämme on mukaan lukien mahdollisesti rahasto ja tämä 8 prosentin tavoite. Te, jotka haluatte syventyä tähän, löydätte tästä tarkan esityksen nettisivultamme. MRELn määritelmä ei tarkoita pelkästään määrällisiä tavoitteita pankkia kohti. Itse asiassa määrällinen osa on tämä helpoin osa kysymyksessä, mutta meidän pitää päättää laadullisista piirteistä myös. Tässä on käsitelty jotakin niistä ja ehkä niistä tulee paljon haastavampi kysymys jota mä saattaisi tarvita. Tässä pankit ehkä tarvitsevat enemmän aikaa sopeutumiseen. Tässä on kyse luottojen hierarkiasta ja toissijaista ensisijaisuudesta. Voisin lisätä tähän paljon muutakin, mutta me varmasti palaamme tähän myöhemmin. Kuten sanomme, tulemme selventämään, miten käsittelemme pankkien kriisinratkaisutapauksia, kuinka erilaiset kriisinratkaisuvälineet ovat käytössä ja nythän niitä on jo aika paljon. Miten niitä voidaan käyttää ja minkälaisia poliittisia suuntauksia seuraamme kriisinratkaisutapauksessa? Yritämme toimia mahdollisimman avoimella tavalla, jotta vältetään vääriä odotuksia. Nyt lopettaisin tähän tämän kysymyksen kriisinratkaisusuuntauksesta. Sitten hiukan rahastosta, kriisinratkaisurahastosta. Me olemme todella tyytyväisiä, että on hyväksytty tämä Ecofinin hyväksymä omaisuus tai siltarahoitusjärjestely. Nyt tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tällainen varausjärjestelmä olemassa, varajärjestelmä olemassa ennen kuin saamme aikaan täyden toimintakykymme. Ensimmäinen lainavalmiussopimus on jo allekirjoitettu ja muita on tulossa, usean tulossa tulevina viikkoina. Mitä tulee yhteisen kriisinratkaisurahaston. Se on, tämä on sen kohdalta varsin tärkeä viikko, enkä ole varma, miksi tämä päivä on valittu, mutta ehkä he halusivat antaa minulle oikeastaan synttärilahjan. Kansainvälinen Kansallisten kriisiratkaisuviranomaisten pitäisi antaa äh, maksuosuudet, jotka kerättiin 2015 rahastolle tämän viikon loppuun mennessä. Ja kollegani ovat kertoneet, että aikaraja on tänään joten nyt on vielä päivä aikaa toimia. Joten maanantaina tiedämme täsmällisen summan 2015 maksuosuuksissa, jo, jo, joita on saantu. Sitten mitä tulee 2016, sehän jatkuu, alkaa kohta, niin ma- toukokuuhun mennessä voimme kertoa instituutioille niistä summista, jotka niiden pitää maksaa tämän vuoden osalta rahastoon. Ja oletamme, että nämä varat siirretään rahastolle kesäkuun loppuun mennessä, joten silloin meillä pitäisi olla kaksi kerrosta osuutta, maksuosuuksia rahastossa ja sitä sitten rakentamista jatketaan. Sitten viimeisiin kommentin direktiivin, BRRD-direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön. Vieläkään kaikki eivät ole näin tehneet ja vetoan teihin, hoputelkaa no jotta tämä pankkien kriisiratkaisuajatusdirektiivi otetaan käyttöön nopeasti. Ja vielä lopuksi tämä käsite monimutkaisuudesta ja ennakoitavuudesta ennak- se siitä, että on vaikea ennustaa asioita. Se myy hyvin asiana, mutta se ei enää ole totta pankkien kriisinratkaisussa. Meillä on jo selkeät säännöt, direktiiviset taakanjaosta ja kriisinratkaisuneuvosto on sitoutunut avoimeen johdonmukaisen oikeasuhteiseen tapaan toimia niin suunnittelussa ja tarvittaessa myös silloin, jos joku pankki täytyy erotella. Ja tässä Hmm. Pankit ovat tehneet hyvää työtä elvytyssuunnitelmissaan ja toivottavasti valvojat näkevät nyt jatkossa vähemmän kriisiratkaisutapauksia, koska me etsimme enemmän yksityisiä ratkaisuja, joihin tartutaan jo varhaisemmassa vaiheessa. Tämä on ainakin minun toiveeni ja unelmani ja ehkä tämän päivän syntymäpäivällä toiveeni. Kiitän teitä kärsivällisyydestänne ja vastaan mielelläni teidän kysymyksiinne. Thank you very much. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys Esteri Lange, ole hyvä. Uh, Ensin haluan onnitella teitä ryhmäni nimissä syntymäpäivän johdosta. Haluan kiittää myös kaikista valmistelevasta työstä, jotka olette tehneet, jotta todella kriisin ratkaisuneuvosto on ollut toimintavalmiudessa jo vuoden alusta lähtien. Kenties näistä omia varoja ja hyväksyttävien varojen vähimmäisvaatimuksesta. Sanoitte sitä varsin yleisluonteisen kommentin. Sehän on ydinkysymys tulevana vuonna. Milloin konkreettisesti määrittelette nämä MREL-luvut kunkin pankin kohdalla? Puhutaan vähintään 8 prosentista, mutta kuinka korkealla tasolla tämän tulisi konkreettisesti olla? Puhuitte vieläkin vaikeammasta elementistä, eli määrällisistä tekijöistä, piirteistä ja sitten tästä ensisijaisuudesta tai toissijaisuudesta. Voisin argumentoida, että on aivan välttämätöntä äh, parantaa Beilin ratkaisuja ja myös äh, niin, että kukaan tässä ei saa huonompaa kohtelua kuin mitä ansaitsisi kenties nyt ei aivan yksityiskohtaisesti, mutta prosessin kannalta, miten aiotte tarttua tähän hyvin tärkeään tehtävään? Ja sitten puhuitte 130 henkilökunnan jäsenestä tällä hetkellä. Voitte, voisitteko tällä hetkellä jo käsitellä suuren pankin kriisinratkaisua? 130 henkilökuntalukuna nyt ei ole suuri luku. Ja lopuksi vielä, kun pohdimme tilannetta, tilannetta jatkossa, niin onko teillä riittävästi henkilökuntaa? Kun ajattelemme sitä, että kaikkia oikeudellisia välineitä ei ole vielä siirretty kansalliseen lainsäädäntöön jokaisessa jäsenvaltiossa, niin miten tämä vaikuttaa henkilöstösuunnitelmiin ja myös laajemminkin oikeudellisiin puitteisiin? Ajattelen tässä vaiheita kaksi ja kolme aivan erityisesti. Tarvitaanko lisää aikaa vai vähemmän aikaa? Thank you, please. Thank you. Let me start with the... Niin aluksi kysymys Amrellista. Meidän täytyy noudattaa myöskin näitä mekanismeja. Eli meillä on tämä sisäinen kriisiratkaisutiimi, joka toimii myöskin suurten pankkien osalta. Meillä on sitten kriisiratkaisukollegio, joka päättää kriisiratkaisusuunnitelmasta, ja MREL on osa tätä suunnitelmaa. Eli toivottavasti olemme tilanteessa, jossa vuoden loppuun mennessä MREL-tavoitteet on asetettu suurimpien ryhmittymien osalta, jotka ovat meidän valvonnassamme. Ja sitten ne täytyy yksilöidä, koska MRELhän siinä on sitten nämä yksilölliset tavoitteet. Eli ainakin pankeilla on sitten hiukan osviittaa siitä, mihin suuntaan olemme menossa, en nyt sanoisi, että kahdeksan on minimilukema kaikille pankeille, ja kuinka korkeaksi se voi nousta, se riippuu täysin jonkun pankin monimutkaisuudesta ja hiukan myöskin muista mahdollisista kysymyksistä, jotka liittyvät kriisinratkaisumahdollisuuksiin. Mutta sitten aikataulusta. Vuoden loppuun mennessä meillä on sitten MREL-tavoitteet kaikkien suurten ryhmittymien osalle. Eli niiden täytyy sitten noudattaa näitä tavoitteita, ja se liittyy laatuun. Ja mitä monimutkaisempi ryhmä on, niin sitä enemmän sitä tärkeämpää on keskustella valvonnasta. Tässä on useita ajatuksia ja tavoitteena on tietysti harmonisoida ja kunnolla ymmärtää tätä luottohierarkiaa Euroopassa. Tällä hetkellä tästä ollaan vielä kaukana, mutta tätä solvenssilakia ei vielä ole harmonisoitu. No, laatu on tietysti tärkeä kysymys ja henkilökuntamme, no meiltä on kysytty samoja asioita ja totta kai me käsittelemme kriisiratkaisukysymyksiä, se on ihan selvää, mutta toivottavasti näin ei tapahdu kovin nopeasti. Eli meillä on vielä työtä paljon tehtävänä, mutta Täytyy aina muistaa, että kyse ei ole vain meistä, vaan myöskin kansallisista viranomaisista. Ja me voimme sitten koota tämän tiimin. Onko parempi, että on paljon henkilökuntaa? No sitten tämä ediskysymys. No tämänhetkisellä henkilöstöllä vaikka IDIS on vasta ensimmäinen vaihe tässä mekanismissa, niin tämänhetkisellä henkilöstöllä se ei onnistu. Meillä pitää olla tiimi, joka omistautuu tälle. Ja täytyy nyt odottaa, kunnes näemme hiukan tarkemmin, miltä tämä näyttää. Ja sitten teemme nämä henkilöstölaskelmat. Ensin pitää aina puuttua näihin ydinkysymyksiin ja sitten tehdään laskelmia, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan. Ja aikataulusta, no minulle kaikkein tärkeintä on se, että me todellakin saamme direktiivin pantua täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, että kansalliset järjestelmät toimivat. Ja sitten meillä pitää olla eurooppalainen järjestelmä ja kolmas pilari, joka on sitten seuraava askel. Elisa Ferreira. Kiitos sitten Elisa Ferreira. Thank you very much for being here. Kiitos siitä, että olette vieraanamme. Hyvää syntymäpäivää teille. Onneksi olkoon myös niistä saavutuksista, joita olette aikaansaaneet tähän mennessä. Kysymykseni liittyy niihin kokemuksiin, joita meillä nyt jo on, kun tässä uudessa järjestelmässä täytäntöön panemme järjestelyä. Kun ajattelemme pankkiunionin koko rakennetta ja kun se toimii sitten täysin, niin Toki se toimii, mutta tärkeää on saada tämä siirtymäkausi myös kunnolla toimimaan. Jos se menee vikaan, niin sitten voimme päätyä katastrofiin. Te olette minusta oikeassa, kun sanoitte, että e-, ette halua kriisiratkaisua. Haluatte välttää sitä ja haluatte tarvittaessa valmistautua sellaisen tilanteeseen. Kun ajattelemme pieniä pankkeja, niiden kriisin ratkaisua ja ennakointia, ja nythän tämä Elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin täytäntöönpano siirtäminen on aiheuttanut uh, jo vaikutuksia pienemmissä talouksissa. Minkälaisena te näette tämän direktiivin ja sen täytäntöönpanoon? Mikä on direktiivin täyden täytäntöönpanon suhde toisaalta siihen, että ei ole uh, rakenteellisesti näitä vakauttamismekanismeja? Puhutte eri luottotukien rahoitusmahdollisuuksista eri jäsenvaltioissa ja eri pankeissa. Ja toisaalta pitää tätä edisiä vielä odottaa. me teemme kriisiratkaisusta päätöksiä ja sitten loppujen lopuksi kokonaislasku tulee jäsenvaltioiden viranomaisten kautta veronmaksajien maksettavaksi. Tätä, eh, tätä ongelmaa ei ole täysin ratkaistu, sen takia tarvitsemme vielä lisäselvitystä. Ikävä kyllä aika ei ole enempää, mutta halusin hieman eh, antaa osvittaa tästä ja kuulla hieman lisää aiheesta. Let me try to answer. The BRD came into full swing. Puheenjohtaja BRD tuli voimaan ensimmäinen tammikuuta, nyt on vielä pitkä luettelo koskien erityisesti velkoja, hierarkia, avoimuutta. Meidän pitää ottaa huomioon erilaiset maksukyvyttömyyslainsäädännöt eri maista, joten työtä on jäljellä. Toisaalta pääosa työtä nyt on saada markkinat ensinnäkin ymmärtämään, että bail-in sijoittaja vastuu, ar arvon laskenta jako todellakin otetaan vakavissaan ja sitä pitää soveltaa. Ja tämä liittyy tavallaan siihen, mitä puheenjohtaja jo sanoi. Kyse ei ole vain kriisiratkaisuviranomaista tai edes valvojaviranomaista, valvojaviranomaista on myös markkinat, MIFID ja direktiiviä pitää päättää, keillä on käsissään tietyt instrumentit Tämä kaikki pelaa yhteen selvästikin, kun otetaan huomioon nämä puitteet, institutionaaliset puitteet, niin nyt meillä on yksittäiset jäsenvaltioiden credit lines luototustilanteet valmiina, mutta tämä ei tarkoita, että veronmaksaja joutuu kantamaan vastuun. Hän on vain se taho, joka edeltä rahoittaa jotakin, mikä sitten pitää maksattaa sektorilta maksuina, maksuosuuksina. Olemmeko valmistautuneet hyvin tähän järjestelmään? Olemmeko mahdollisesti hiljentä, lue, luet, luoneet itse tätä hälyä ja epävarmuutta. En tiedä. Nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että ihmiset todellakin ymmärtävät uuden järjestelmän ja sitten sopeutuvat uuteen tilanteeseen. Ja vielä lopuksi osa tätä sopeutumista on myös siinä, kun pyytää tietynlaista pääomarakennetta ja ei voi odottaa, että pankeilla on tämä rakenne heti seuraavana päivänä. Joten meidän pitää varmistaa, että meidän pitää antaa pankeille hieman aikaa toimia, mutta alkakaa nyt jo toimia oikeaan suuntaan kuitenkin. Thank you. Sorry, no, because I need... Kiitoksia. Puhuitte oikeasta asiasta Eli tämä markkinaviranomainen on nyt ongelma. Ja sitten tämä arvopaperikysymys. Mutta se, mitä on tapahtunut, on edelleen olemassa. Eli tässä nyt on tällainen ristiriita. Eli sääntöjen olemassa, ja ne on, niitä on nyt sovellettava takautuvasti, mutta on vaikea muuttaa sitä, mitä on nyt tapahtunut. Eli tämä siirtymävaihe, jonka mainitse että pääoman osalta, niin se on hankala kysymys. Sitten Case Winburn. Happy birthday. Kiitoksia ja hyvää syntymäpäivää. Kiitoksia, että olette paikalla. Ja minäkin haluaisin onnitella teitä jo tehdystä työstä. Tämä on tietysti hankalaa, kun pitää aloittaa nollasta, mutta te olette jo hyvässä vauhdissa. <clears throat> No, kriisinratkaisusuunnittelu ja kriisinratkaisuneuvosto ovat merkittäviä, ja tehän olette tämän ohjausryhmän puheenjohtaja, rahoitusvakaus, komiteassa, ja te haette tietysti yhteyksiä toimielimiin ja haluaisin kuulla, mitä mieltä tällä hetkellä olette siitä, että valtaosa näistä toimijoista on mukana esimerkiksi CCPssä ja siellähän on myöskin systeemiin liittyviä riskejä. Eli voisitko kertoa yleisesti päivittäviä tietoja tästä, koska komissio on viivyttänyt tätä työtä. Ja sitten kansainvälinen työ, jossa, jota kehitellään. Eli haluaisimme kuulla näistä yhteyksistä ja kuinka paljon työtä teette ja millainen aikataulu teillä on tähtäimessä. Uh, Kiitos kysymyksestä. Näin minulle tarjoutuu mahdollisuus todeta, että kriisiratkaisuneuvosto alusta lähtien on tehnyt työtä muiden kansainvälisten viranomaisten kanssa sekä Euroopassa että myös Euroopan ulkopuolella – Suurin osa suurimmista pankeista mm, tekee työtä muuallakin kuin Euroopan unionin alueella. Meillä on siis yhteistyötä keskuspankkien kriisiratkaisuviranomaisten kanssa. Joskus kyseessä ovat samat tahot myös euroalueen ulkopuolella. Viittasitte neuvoston työhön, joka on toistaiseksi sujunut aika lailla mukavasti tässä rinnakkain. Ohjausryhmä käsittelee nyt perusperiaatteiden ja ajatusten täytäntöönpanon kanssa. Puhumme siitä, miten sijoittajavastuu todella tehdään operationaaliseksi ja miten käsitellään rajat ylittäviä kysymyksiä näissä tapauksissa. Hiljan olemme käynnistäneet työn myös elvytys ja kriisin ratkaisu asioiden parissa seuraavana vaiheena. Nyt kun yrityksiä toimii tällä alalla entistä enemmän, niin ne ovat myös järjestelmäriskien kannalta entistä merkittävimpiä. Nyt täytyy varmistaa, että tiedämme miten suhtaudumme asioihin, jos jokin menekin pieleen. Suurimmat pankit ovat myös tässä keskusvastapuolena, selvittävänä osapuolena, ja jos suuret pankit joutuvat ongelmiin, niin sitten seuraavassa vaiheessa myös muut pankit ja muut tahot joutuvat ongelmiin. En sano, että tämä nyt toistaiseksi olisi kovinkaan huolestuttava. Järjestelmähän on vakaa, mutta me haluamme tietää, jos joku alkaa mennä pieleen. FSP sen takia työstää tätä kysymystä ja voin myös vahvistaa sen, että työryhmässä yritetään tehdä rinnakkaista työtä niin, että tiedetään, mihin suuntaan kansainvälisesti asiassa edetään, kun asiaa työstetään Euroopan tasolla. Komissio on tässä oikea taho, joka voi tähän vastata. Minä ajattelen tässä kansainvälistä yhteistyötä. Totta kai tämä työ kiinnostaa meitä kovasti me puhumme nimenomaan globaalisti järjestelmäriskin kannalta merkittävistä pankeista. Sen takia me haluamme huomioida tämän myös omissa kriisinratkaisusuunnitelmissamme. Thank you, Ramon Tremosa. Kiitos sitten Tremosa. Grazie, Presidente. Uh, good morning, welcome to this... Uh... Kiitoksia ja huomenta. Pari kysymystä. Ensinnäkin, mitkä maat vielä eivät ole panneet täytäntöön tai siirtäneet tätä pankin elvytysdirektiiviä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sitten toinen kysymys. Miten kriisinratkaisuneuvosto varmistaa sen, että kansalliset viranomaiset soveltavat kriisinratkaisumekanismia samoja sääntöjä noudattaen? Kiitos. Olet valmis tässä ketään osoittamaan syyttävästi, joten pyytäisin. Tässä taitaa olla neljä maata listalla, jotka eivät ole täysin siirtäneet BRRD-direktiiviä kansallisen lainsäädäntöönsä, mutta annan teille kyllä luettelon jälkeenpäin. Toinen kysymys jotta varmistetaan se, että oikeasuhteisuus, johdonmukaisuus toteutuu. Se on pääsyy miksi nämä komiteat tekevät työtä, kansalliset viranomaiset ja me yhdessä. Me yritämme perustaa yhdessä näitä standardeja ja käsikirja, kriisinratka- käsikirja on juuri se ohjekirja, jota pienissä instituutioissa joudutaan kansallisella tasolla käyttämään ja myös suuremmissa niiden kohdalla me valvomme, mutta todellakin pitää varmistaa, että toimitaan johdonmukaisesti ja silloin tällöin e, tai että siis säännöt ovat samat aina eri tapauksissa. Kiitos. You have time for a follow-up if you wish. Uh, Mr. Viegas. Mr. Viegas. Bom dia, vou falar em português. Uh, eu tinha duas... Käytän portugalin kieltä. Minulla oikeastaan olisi kaksi kysymystä. Toinen on yleisluontoisempi, liittyy valvontaan. Portugalissa meillä oli kaksi esimerkillistä tapausta. BES-tapaus oli eh, ensimmäinen, kun omaisuuserien laatua arvioitiin marraskuun ja 2013 ja 2014 vuosien välillä. Sitten elokuussa 2014 pankki kuitenkin yllättäen meni konkurssiin, vaikka mitään ongelmaa ei ollut aiemmin havaittu. Sitten syyskuussa, muutama päivä ennen pankin romahdusta, pankki edelleenkin toimii minimivaatimusten määräämän osuuden yläpuolella. Kysymykseni liittyy siihen, kun me keskustelemme kansalaisillemme pankkien valvonnasta, niin voimmeko nyt todella vakuuttaa, että pankkia valvotaan asianmukaisesti näiden kokemusten pohjalta? Kun pankki on mukana kriisiratkaisujärjestelyssä, niin silloin 18 prosentin osuudella sijoittajat joutuvat vastuuseen, mutta kyllä pankki joutuu myös etukäteisrahoitusta toteuttamaan. Sillä ei ollut varoja, joten se joutui lainaamaan varoja valtiolta. Puhuttiin kahdesta miljardista eurosta, 17 prosenttia pankin omista varoista, eli paljon enemmän kuin mikä oli vähimmäisvaatimus tässä valvontarahastossa. Kriisiratkaisurahasto näin ollen näyttäisi olevan paljon matalampi kuin mitä tosiasiassa vaadittaisiin. Ei pidä unohtaa myöskään moraalikadon vaaraa. Miten tämä rahasto sitten voisi kansalaisten silmissä olla, silmissä olla uskottava? Let me first... Ensinnäkin tämä valvontakysymys. Ja havaittiinko asioita ajoissa, niin se kysymys pitäisi esittää tälle valvontamekanismille Daniel Luille suurten pankkien tai kansallisen viranomaisten osalta – enkä nyt halua ottaa kantaa siihen, mitä tapahtui missäkin. No sitten kysymys, joka liittyy Banifiin ja sen pelastamiseen. Käsittääkseni tämä pankki oli jo uudelleenjärjestelyissä ollut jonkin aikaa, ja joulukuussa tehty päätös tehtiin Portugalin kriisin ratkaisuviranomaisen tasolla. Me emme vastaa siitä, mitä he tekivät, mutta he vain siirsivät kansallisen, siirsivät näitä omaisuuseriä Santander Totaan, jos nyt olen oikeassa. Ja tärkein osa oli se, että yksikään tallettaja ei menettänyt tässä talletuksiaan. No, noudatettiinko tässä sitten direktiiviä, se on eri kysymys. Mutta tämä on kuitenkin kysymys, joka hoidettiin Portugalin viranomaistasolla. No sitten kun sanoitte, että onko tällainen toimenpide aika kallis, no se koskee myöskin muita toimenpiteitä. Entäs sitten tämä yhteinen kriisin ratkaisurahasto ja sen koko? No tähän yhtälöön pitää lisätä yksi elementti. Jos on kriisiratkaisusuunnittelua ja valvontaa ja pidetään mielessä, että meillä on riittävät vähimmäisvaatimukset näistä sitoumuksista, niin silloin meillä on parempi tilanne ja mahdollisuus ryhtyä kriisiratkaisutoimiin tarvittaessa ja voidaan sitten katsoa, mikä on oikea ajankohta toimia. Ja tällä tavalla toivottavasti sitten suojellaan kriisinratkaisurahastoa, mutta yhden asian haluan tehdä selväksi. Kun nyt katsotaan tätä pankkien elvytysdirektiiviä, niin kun pankki joutuu pulaan, ensin täytyy katsoa, onko olemassa yksityisiä ratkaisuja ja voidaanko se ratkaista sitä kautta. Jos ei, seuraava askel on sitten tämä normaali konkurssimenettely. Ainoastaan jos pankki läpäisee tämän julkisen edun testin, niin silloin tämä kriisinratkaisu on mahdollisuus. Ja ainoastaan viimeinen vaihtoehto on sitten tämä rahaston käyttö. Eli ei aina mennä suoraan tähän kriisinratkaisurahastoon. Kiitos. Gold. Kiitos sitten Sven Giegold. Ja, von mir, ähm, herz... Niin on syntymäpäiväonnittelut ja onnittelut myöskin siitä, että toiminta on nyt kunnolla alkanut. Niin halusin vain on toivottaa hyvät syntypäivät saksaksi, mutta nyt vaihdan englanniksi. Niin, kolme kysymystä. Ensinnäkin oikeusperusta. Millä tavalla voidaan vähentää rahoitusinstituuttien monimutkaisuutta ja sitten miten voidaan yksinkertaistaa näitä rakenteita, erityisesti suurissa rahoitusinstituutioissa, jotta voidaan parantaa kriisiratkaisumahdollisuuksia. Vuoden 2016 työohjelmassanne on puhuttu yksinkertaistamisesta ja ei ole puhuttu yksinkertaistamisesta. On puhuttu paljon kriisinratkaisumenettelyistä, se on tietysti teidän ydintehtävänne. Voisitko vähän kertoa, mihin toimiin olette ryhtyneet ja kuinka paljon olette onnistuneet vähentämään monimutkaisuutta ja yksinkertaistamaan rakenteita suurissa pankeissa, koska monet markkinatoimijat epäilevät, voi, että jos suuri pankki pitäisi pelastaa, niin mahtaisitko pystyä siihen? Ja sitten haluaisin tietää, voisitteko kirjallisesti toimittaa meille tietoja seikkaperäisesti oikeudellisista rajoituksista, jotka liittyvät näihin pelastustoimiin, tai miten voidaan vähentää näitä kriisinratkaisun mahdollisuuksia kansallisessa tai eurooppalaisessa lainsäädännössä. Eli onko oikeudellisia rajoituksia, jotka aiheuttavat ongelmia instituutionelle ja mandaatillenne. Ja lopuksi vielä tämä SRF-sopimus neuvostossa onko se teidän mielestänne noudattanut tätä oikeusperustaa vai onko se epätehokas tässä mielessä? That's a long list of questions for my... Tulipa aika paljon kysymyksiä syntymäpäivälleni. Okay, no. Niin voitte vastata kyllä kirjallisesti, jos haluatte. Ei tarvitse käydä käsiksi. Ensimmäinen kysymys. Minun täytyy kyllä tarkistaa, miksi emme käyttäneet sana complexity, jota pitäisi vähentää, monimutkaista pitäisi vähentää. Siis pankkien purkamismahdollisuuksien arviointi käsittelee juuri tätä kysymystä, onko kriittisiä toimia, onko ne estetty niin, että on varma siitä, että t- jatku- toiminta voi jatkua. Tätä työtä tehdään nyt sisäisissä kriisiratkaisutyöryhmissä ja kriisinratkaisukollegioissa, ikävä kyllä, tai realistisesti ajattelen ihan niin kuin pääomarakennekysymyksessäkin, niin tähänkin menee jonkin verran aikaa. Olen lievästi optimistinen sen suhteen, että pankit ovat kyllä jo saaneet tämän viestin ja ottaneet sitä vaarin, mutta uudelleenjärjestelyihin menee aikaa. Se seikka, että on ymmärretty asia tai siis me, me olemme tarttumassa tähän asiaan kyllä tapaus tapaukselta. Sama koskee IT-järjestelmiä ja teknologista järjestelmää mm, ja niin edelleen. Sitten juridiset rajoitukset. Me teemme nyt työtä sen puolesta, että pystyttäisiin vielä identifioimaan näitä kysymyksiä. Sekin on osa työtämme, jotta näemme, miten aivan erityisesti lailliset maksukyvyttömyyslainsäädännöt toimivat ja mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi sijoittajan vastuutapauksissa, bail-in-tapauksissa. Voisin antaa teille ehkä listan eri kysymyksiä, mitä olen huomannut, mutta tämä on siis jatkuvaa työtä ja paljon täytyy tässä tehdä. Joskus, niin taas syntymäpäivälahja toive, jos harmonisoitaisiin maksukyvyttömyyslainsäädäntöä, ei ehkä ole ihan helppo asia, mutta jos ajattelee, onko joitakin sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät velkoja, hierarkiaan, ensisijaisuuteen tai, tai siihen, että se, siitä voisi helpommin tehdä harmonisointiehdotuksia. If you please. Voisiko kirjallisesti toimia ottaa tietoa näistä oikeudellisista rajoitteista. Jos on aikaa, mietin hiukan kuinka paljon aikaa tähän tarvitsen, sitten kyllä voin antaa tällaisen luettelon teille, ellei sitten juridinen yksikkö niin jälkikäteen kerro, että lupaan tässä jotakin, mitä ei olisi pitänyt luvata. Sitten kolmas kysymys Kriisinratkaisurahastosopimus. sopimus. Ihan alusta lähtien meillä oli kahdenlaista keskustelua. Ensimmäinen keskustelu koski tätä siltarahoitusta ja kansallisia luottovarauksia ja sitten tätä lopullista loppuvarajärjestelyä. Olemme tässä ensimmäisessä osassa yksittäisten jäsenvaltioiden luotetusosuudet todellakin paljon raskaampaa kuin yksi suuri yhteinen luottovaraus mutta tavallaan näin päätettiin ja mielestäni nyt asia on jäsenvaltioilla. He voivat tästä, ne voivat tästä keskustella ja me olemme tyytyväisiä, että tätä kaikkea nyt täytäntöön pannaan ja olemme jo alkaneet allekirjoittaa kyseisiä sopimuksia. Kaikissa, kaikki seuraavat ihan samaan tahtiin. Ei ole mitään erilaisia sopimuksia lopuksi. Thank you. Uh... Kiitos sitten Sanni. Grazie. Kiitoksia. Haluaisin puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin tämä budjetti, joka on varattu konsultointipalveluihin vuonna 2016 ja 2020. Te olette arvioineet noin 40 miljoonaa euroa, ottaen huomioon, että konsulointipalvelut ovat noin 4-5 miljoonaa euroa Eli 2016-2020 olette varanneet tähän 80 tapaukselle näitä toimenpiteitä. No, tässä on ehkä jonkin verran joustovaraa. Eli haluaisin tietää, mille elementeille olette peruspohjanneet tämän arvion ja katsotteko, että se on riittävä tai riittävän suuri näille vuosille. Ja toinen kysymys. Kriisinratkaisusuunnitelmat, joita olette jo valmistelleet. Totesitte, että 2016 tai laajennatte näitä suunnitelmia kaikille pankeille, jotka kuuluvat teidän toimialanne, ja totesitte, että olette jo valmiita toimimaan 40 suunnitelman osalta. Eli haluaisin tietää, millaisia suuntaviivoja olette käyttäneet ja mitä kriteereitä olette soveltaneet näissä jo valmistelluissa suunnitelmissa. Ja sitten viimeinen sopimus, eilinen, viimeinen kysymys, eilinen sopimus. Siinä puhuttiin tästä huonossa tilanteessa olevasta pankista Italiassa. Eli mikä on teidän kantanne? Tämä sopimus on hiukan ristiriitainen, kun katsotaan vakausperiaatteita ja bail-in periaatteita. En nyt halua suojella perust- puolustaa tätä bail-in menettelyä, mutta mihin suuntaan unioni on nyt liikkumassa näissä asioissa, eli haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä sopimuksesta. Let me try to answer your question. Yritän vastata kysymyksiin. En kommentoi sitä, onko jokainen kriisiratkaisutapaus noin 4-5 miljoonan hintainen. Meillä on oltava suunnitelmissamme joku numero, joku luku. Ja sitten kun havaittiin, että annoimme tällaisen numeron ja kokonaismäärän, niin hieman hymyiltiin. Sehän ei kerro siitä, kuinka monta kriisiratkaisutapausta me oletamme saamamme käsiteltäväksi, vaan yritämme toimia realistisesti ja toteamme, että lähdetään nyt tästä numerosta. Toivottavasti emme joudu rahoja maksamaan. Jos näin on, niin olisin tyytyväinen, mutta jos jostakin syystä budjettia tarvittaisiin suuriin tapaukseen, niin sitten seuraavaan tapaukseen täytyy varautua uudemman kerran. Tätä ei pidä pitää sellaisena numerisena laskelmana, joka olisi arvio kriisiratkaisutapausten määrästä, vaan yritimme löytää järkevän perustan työllemme. Kriisiratkaisusuunnitelmat, siinä me olemme lähteneet tilapäisistä, väliaikaisista suunnitelmista ja nyt niistä on tulossa sitten kattavia suunnitelmia. Lähdimme totta kai liikkeelle globaalisti järjestelmän kannalta merkittävistä pankeista. Yritimme tässäkin olla realisteja ja totesimme, että yritetään kattaa kaikki maat. Jos meillä ei ole suunnitelmia käytössä sellaisen pankin kohdalla, jossa sitä tarvittaisiin, niin olisi ainakin hyvä, että olisi suunnitelma valmiina samankaltaisen pankin varalta samassa maassa mieluusti. Eli ei lähdetty niinkään liikkeelle kiireellisimmistä tapauksista, vaan halusimme saada hyvän kattavuuden pankkiunionin laajuudessa. Vuonna 2016 siis tämä toteutetaan. No sitten sopimuksesta, johon eilen päästiin, tai oikeastaan edellisenä iltana päästiin. Italian ja kilpailupääosaston välillä. Tämä sopimus sopii yhteen valtiosääntö, valtioapusääntöjen kanssa. Se on markkinapohjainen ratkaisu. Tässä, kun me katsomme kriisin ratkaisusuunnitelmia ja pankkien tilannetta, niin me totta kai keskitymme myös toteamaan, mikä on pankin taseen laatu, mitä vaihtoehtoja on parantaa tasetta, taseen laatua nimenomaan. Mutta tähän suoraan eivät liity Bailin vaihtoehdot ja tämä elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi. Birthday, so also from me, Niin, tämän syntymäpäivänä, eli minäkin toivotan teille onnea. En tiedä, laulettiinko teille jo syntymäpäivälaulu. No sitten ENFstä Mono ilmeisesti. Ja sitten EPPstä Kirtsas. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää syntymäpäivää teille, Rova König. Sitten kysymys tilanteesta Kreikassa omassa maassani ja sama, sama koskee Kyprosta. Meillä on siellä tilanne, missä kaikki vakuuttavat meille, että pankkijärjestelmä on vakaa, pankit on asianmukaisella tavalla pääomitettu. Kuitenkin toisaalta meillä on korkea prosenttiosuus järjestelemättömiä lainoja esimerkiksi Kreikassa. Järjestelemättömiä lainoja lainat nousivat 35 prosentista 50 prosenttiin 2015. Nyt näitä järjestelemättömiä lainoja on puolet koko lainakannasta, koska täällä ihan oikein sanotte, että te ette odota, että asiakkaita tulee luukulle, vaan aiotte ryhtyä aloitteeseen sen puolesta, että pankkijärjestelmät paranevat niin, että loppujen lopuksi ei tarvitse ratkaista pankkien kysymyksiä. Mihin toimiin teidän mielestänne täytyy ryhtyä? Ja entä sitten Kreikan valtio? En usko, että Kyproksen tilanne on paljonkaan parempi. Miten pitää toimia, jotta te ette joudu siis puuttumaan tilanteeseen Kreikassa tai Kyproksessa? First of all, the you've addressed. Ensinnäkin nämä järjestämättömät lainat, ne ovat valvojalle kuuluva asia. Eli pankkivalvoja, eli kreikkalainen tai kyproslainen tai, tai sitten EKPn täytyy keskittyä tähän. Meillä on läheiset yhteydet yhteydet kollegoihin näissä maissa, mutta myöskin muissa maissa. Meidän täytyy valmistautua siihen, että meillä on käsitys siitä, mikä olisi kriisiratkaisusuunnitelma yksittäiselle pankille, eli millaisia vaihtoehtoja pankin osalta on. Ja sitten täytyy sanoa, että olin hyvin vaikuttunut siitä, että Kreikassa kriisiratkaisuviranomainen oli aika kiireinen viime vuonna siellä on pieni, mutta tehokas tiimi ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan, kun valmistelemme näitä suunnitelmia. Mutta valtaosa näistä kysymyksistä liittyvät enemmänkin valvojaan, joihin meillä myöskin on läheiset yhteydet. En oikeastaan tämän enempää voi sanoa. If you, if you, are, if you have a follow-up question. Onko teillä jatkokysymys? Meillä on hiukan aikaa vielä. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι μήπως πρέπει να minä haluaisin siis kysyä, pitäisikö sääntöjä muuttaa vai pitäisikö olla erityiset säännöt nä- sille, miten näitä järjestämättömiä lainoja voitaisiin myydä. Tätä minä ajoin takaa. En tiedä, kuuluuko tämä toimivaltuuteenne, mutta aiotteko <clears throat> siirtyä tähän suuntaan niin, että voi tietysti vaikuttaa asioihin. Tuleeko uusia sääntöjä järjestämättömien lainojen myymiseksi, jotta voidaan helpottaa tilannetta pankeissa, koska tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys, sosiaalinen kysymys myös Kyproksessa ja Kreikassa. At least not to my knowledge any... Tietääkseni ei ole uusia sääntöjä siitä, miten myyntiä voitaisiin helpottaa jos katsomme Italian keskustelua, niin Keskustelun lopputulos minusta oli markkinapohjainen ratkaisu niin, että näitä myytään siis markkinoiden avulla. Mutta ei tämä ole meille suoraan kuuluva asia. Me vain seuraamme tilannetta ja yritämme varmistaa, että jos asiat menevät pieleen, niin riittävän varhaisessa vaiheessa niihin puututaan niin, että se ei tule vieläkin kalliimmaksi hoitaa. Mutta tunnustan sen, että järjestelemättömät lainat on toki kysymys, johon on puututtava, mutta tämä on pikemminkin valvojien ja poliitikkojen kysymys. Kiitos sitten Elisa. Thank you. I will have to substitute a colleague. Kiitoksia tässä korvaan kollegaa, joka itse pääsi paikalle, joten jälleen kerran kysymys minulta. Palaan tähän globaaliin, globaaliin lähestymistapaan, koska tämä todella huolestuttaa minua siinä mielessä, että tällä hetkellä teillä on varsin rajoittunut työsarka, vaikka tässä yhtä, konteksti on niin laaja, mutta te siis valmistaudutte tulevaisuuden varalta. Mutta mitä nyt tapahtuu, vaikuttaa kykyynne tehdä, mitä haluatte tehdä. Ja tämän takia minä olen sitä mieltä, että vaikutelma, jota olemme saamassa tästä laajasta ajatuksesta on tällainen lähenemä, lähenevät kannat tai yhtenäiset kriteerit Euroopan tasolla suhteessa valvontaan, kriisin ratkaisuun. Ja nyt tämä on tavallaan nyt rikki tai murtunut sen takia, että käytännössä te, teillä on jo kansallisia viranomaisia, jotka tekevät valtaisia päätöksiä ja ennalta jo soveltavat ö, BRRD säädöksiä. Ja tämän seurauksena ihmiset, jotka ostivat finanssituotteita ja on erilaisia järjestelmiä, he eivät tienneet, että heitä voitaisiin panna vastuuseen, sijoittajan vastuuseen, joten tämä tavallaan sotkee koko pankkiunionin ajattelua. Ja sitten vielä lopuksi kaiken huippuna nämä vaikeudet, jotka liittyvät kansallisiin kriisinratkaisuun, luotusvarauksiin ja niin edelleen. Joten minun mielestäni olisi hyödyllistä, jos te voisitte alkaa tehdä työtä yhteisen valvontaelimen anteeksi, vakausmekanismin kanssa ja ottaa huomioon kilpailuviranomaiset ja valtion tukikriteerit ja myös hallituksen, että ihmiset ymmärtävät, että tämä kaikki kaikki pyritään yhdistämään, lähentämään toisensa niin, että ajoitukset, kriteerit sopivat yhteen, samoin pyritään ratkaisemaan ne ongelmat ilman, että luodaan uusia ongelmia. Tästä olen huolissani. Tämä on teiltä ihan täsmäinen kysymys, mutta tämä on tällainen varoitus pikemminkin kuin mitään muuta. it's not a precise... Tämä nyt ei ollut täsmäinen kysymys, mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä aihe tällä hetkellä. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä oli monia kriisinratkaisutapauksia, jotka olivat hiukan erilaisia joka kerta, koska oli erilaisia versioita oikeusjärjestelmissä, mutta tietysti tätä voidaan ajatella myönteisestikin ja sanoa, että jäsenvaltiot ovat nyt siivonneet pihansa, koska he tiesivät, että nyt olisi harmonisoitu järjestelmä, tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja olisi sitten yksi viranomainen, eli yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, joka hoitaa näitä asioita. Eikä kukaan sitten halunnut olla koeeläimenä tässä ja on hyvä, että näin ei käynyt, mutta olen samaa mieltä siitä, että erittäin tärkeää on ja me teemme EKPn kanssa yhteistyötä ja kriisinratkaisumekanismin kanssa ja meillä on hyvät suhteet myöskin komissioon. Eli nyt täytyy tehdä selväksi, että markkinat ja ihmiset ymmärtävät uudet säännöt ja että siirrymme vakaasti kohti avointa luottohierarkiaa, eli investoijat tietävät millaisiin kohteisiin ovat investoineet. Eli tässä nyt vetoaisin siihen, että markkinat ymmärtäisivät uuden järjestelmän. Ja tietysti aina on puhuttu tästä kolmannesta pilarista, eli luottotakujärjestelmätä vielä luodaan. Mutta tällä hetkellä markkinat on saatava ymmärtämään ja saatava tätä avoimuutta, ja tähän ikävä kyllä menee hiukan aikaa. To be more specific and say hieman vielä täsmällisemmin. Kiitos siitä, että ymmärsitte kyllä kysymykseni, mutta vielä täsmällisemmin. Jos ajatellaan pankkeja haavoittuvassa asemassa olevissa jäsenvaltioissa ja niiden pääomia lisätään ja samaan aikaan sitten pyritään sijoittajavastuuseen, Belin ratkaisuun, niin jopa se pääoma, jonka tuli olla varsin turvattua, niin samanaikaisesti sitten ei ole kriisiratkaisun rahastoa, koska se on täysin jo käytetty, eikä ole myöskään mekanismia äh, siirtää varoja. Käytetään äh, veromaksajien rahoja ja sitten äh, tulee luottoluokittajien huonompi luokitus. Eli tästä voi syntyä järjestelmäriski vaara, koska ei ole käsi, yhteisymmärrystä ajoituksesta. Ja kun ei ymmärretä täysin, miten asiat vaikuttavat toinen toisiinsa. Eli syntyy, syntyy järjestelmä kriisi. Miten se voitaisiin yrittää ratkaista tai ennaltaehkäistä? You take all this. oikeassa, jos tämä kaikki näin nähdään yhdessä, on riski kehän luomisesta, mutta mielestäni olemme tästä kaikki tietoisia. Vastaus tähän minun ymmärtääkseni voi olla se, että ollaan varovainen toiminnassa ja harkitseva ja pyritään tekemään järjestelmä turvallisemmaksi, varmemmaksi. Tietenkin on kaksi vaihtoehtoa, joko yrittää nostaa, saada pääomaa tai vähentää taseen kokoa, jotta toimii, mutta mitään parannuskikkaa tähän ei sinällään ole, mutta voitte olla varma, että me olemme tietoisia tästä ja ikävä kyllä silloin tällöin joku taisi sanoa niin, että jos alkaa myöhään, ja nythän meidän täytyy tarttua näihin ajatuksiin. Kysyn että tämä viivästyi vielä enemmän. Siis tämä ei tietenkään ole mikään ratkaisu. No niin, ilmeisesti seuraavalla puhujalla oli syntymäpäivä kaksi päivää sitten, eli Pavnova, olkaa hyvä. Niin pitää paikkansa. Meillä on sama syntymäpäiväviikko. Eli hyvää syntymäpäivää ja kaikkea hyvää. On hienoa, että olette tänään paikalla ja haluaisin onnitella teitä erinomaisesta valmistelutyöstä, jota olette tehneet tähän mennessä. Kriisiratkaisuneuvostolla on jo kunnianhimoisia suunnitelmia tuleville kuukausille ja on hienoa, että joissain niissä on yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja valmistellaan tämä kriisiratkaisuvalmius. Ja tämä kriisin ratkaisurahasto on tärkeä kysymys. Ja sitten teidän pitää miettiä tätä rahoitusta liittyen tähän kriisiratkaisurahastoon, koska haluatte kehittää ja panna täytäntöön investointistrategiaa. Ja olisi hyvä, jos voisitte kertoa hiukan enemmän näistä investointistrategioista, eli miten nämä maksut määritellään. Ja myös sanoitte, että kansalliset kriisiratkaisuviranomaiset ovat jo siirtämässä näitä maksuja mutta millaiset määrälliset säännöt on näille siirroille ja mikä on aikataulu? Ja sitten jotkut sanoivat, että vakausmekanismi olisi kaikkein paras ja loogisin askel. Eli se olisi paras pohja, kun mietitään yhteistä varajärjestelmää. Oletko tästä samaa mieltä? Ja millä tavalla vastaisitte huolenaiheisiin, että ESMn käyttö olisi hiukan ongelmallista jäsenvaltioille, jotka eivät ole euroalueella ja jotka liittyvät pankkiunioniin. Eli tässä nyt oli monta kysymystä, mutta ne liittyvät vähän samaan aiheeseen. Ja viimeinen kysymys. Miten vastaisitte jäsenvaltioille, jotka haluavat riskien vähentämistä ennen kuin riskit jaetaan? Ja odotatteko, että komissio tekee mitään kattavia ehdotuksia vuonna 2016 toimista, joilla pystytään vähentämään pankkialan riskejä. Kiitos. indeed a lot of questions, but... Paljon kysymyksiä. Ensinnäkin hyvää syntymäpäivää teille, vaikkakin näin hieman jälkikäteen. Lähden liikkeelle viimeisimmästä kysymyksestä ja jos sallitte, niin haluaisin antaa kollegalle löytyniemen Timolle puheenvuoron, niin hän voi vastata näihin täsmällisempiin kysymyksiin. Riskin vähentäminen on kysymys, joka ei varmaankaan tule yllätyksenä. Se on myös kriisiratkaisu viranomaisen toiminnan keskiössä. Voidaan puhua riskin vähentämisen otsakkeesta ja tätä aihetta tulisi viedä eteenpäin. Sehän lähtee liikkeelle vaihtoehdoista äh, vakavaraisuusmääritelmissä direktiivissä. Tähän pitäisi ensin vastata esimerkiksi äh, verotus ja niin edelleen. Ja tällä kysymyksellähän on vaikutuksia siihen, miten suhtaudumme esimerkiksi pankkien äh, altistumiseen valtiovelkakirjoille. Ja sitten täällä mainittiin myös ensisijaisuus, toissijaisuus näissä luotottajien kesken. Tässä voi olla helpommin saatavia tuloksia toisaalla ja vaikeammin saatavia toisaalla. Pyytäisin Timoa vastaamaan näihin täsmällisempiin kysymyksiin. Uh, so if I answer, there were few of the questions regarding the fund. And if I... Muutama kysymys esitettiin rahastosta. Käsittelisin ne yksitellen. Ensinnäkin varainsiirrot, Elke König mainitsi nämä jo, nyt siirrot ovat käynnissä. Puhumme 2015 maksuosuuksista, niitä siirretään nyt rahastoon, se on ensimmäinen askel. Sanotaan nyt, että kahden päivän aikana maksut tulevat. Tämä on siis käynnissä. Toinen käynnissä oleva prosessi on tiedon kerääminen Näitä tietoja käytetään vuoden 2016 maksuosuuksien määrittelyyn. Ne kerätään kesän aikana. Kahden kolmen päivän sisällä odottelemme tietoja lähestulkoon 4000 luotto, tuhannesta luottolaitoksesta Euroopan unionissa. Niin kuin voitte kuvitella, niin saamme valtavan määrän tietoa lähestulkoon 4000 luottolaitoksesta, rahoituslaitoksesta unionissa, ja tämä on aikamoinen tehtävä. Delegoitussäädös toteaa selkeästi, miten laskelmat tehdään. Maksuosuudessa on perusosuus, joka pohjautuu taseeseen, miinus sitten suojatut talletukset. Sitten on vielä riskisopeutus, jossa huomioidaan vuosimaksun laskelmassa 0,8-1,5. Eli näin määritellään maksuosuudet. No sitten investointistrategia. Odotamme delegoitua säädöstä investointistrategiasta, joka astuisi voimaan. Se tapahtuu lähiviikkoina, lähikuukausien aikana viimeistäänkin. Se sitten täytäntöön pannaan ja sitten täysistunnossa päätämme investointistrategiasta. Tällä välin meillä on tilapäinen investointistrategia, se on hyvin, hyvin pääomitettu, varovainen ja normaali mm, strategia saadaan sitten tämän pohjalta. No sitten turvajärjestelyt, varajärjestelyt. Meillä on korostettu jo puheenvuoroissa vakausmekanismin luonnetta tällaisena turvajärjestelynä. Mitä paremmin turvajärjestelyt toimivat niin jatkossa, niin sen parempi. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, jos jäsenvaltiot haluavat tälle tielle lähteä – se voisi olla hyödyllistä myös meidän näkökulmastamme. Uh, for the S&D group, uh, Kiitos sitten Beres. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. No, Rova pääjohtaja, kaksi kysymystä. Niin kuin vastasitte herra Giegoltilta viittasi Daniel, Madame Louin toimivaltuuteen valvontakysymyksessä nyt tavallaan olette alkuvaiheessa, mitä tulee teidän mielimeenne, mutta toisaalta markkinat jo kärsimättömästi odottavat juridisia puitteita, varsinaista toimintaa ja haluat varmistaa, miten tehokkaasti toimitaan ja mitä Euroopan lainsäädäntö on onnistunut päättämään. Ja teidän toimielimenne, järjestönne ja vakausmekanismin yhteistyö on aivan olennainen osa työtä. Voitteko kertoa hiukan enemmän tästä yhteistyöstä ja myönteisestä dynamiikasta, jota ehkä voidaan saada aikaan tältä. Sitten toinen kysymykseni liittyy tähän backstop-varajärjestely kysymykseen. Teillähän ei ole tästä vastuuta voidaan kuitenkin ymmärtää, koska tällainen äh, varajärjestelyn puute myrkyttää koko järjestelmää, kun ajatellaan tavoitetta, joka meillä oli. Oletteko te sitä mieltä, että dynamiikka, joka nyt on voimassa, riittää varmistamaan, äh, ei liian kaukassa tulevaisuudessa, konsolidoinnin ja varajärjestelyn todellisen tehokkuuden, vai oletteko sitä mieltä, että näin tästä tulee jonkinlaista kaupankäyntiä EDISin, eli Euroopan talletussuojajärjestelmän ja tämän finanssipoliittisen varajärjestelyn välillä. Toivottavasti kysyn nyt tarpeeksi selvästi. Ja, ja toisaalta näettekö ehkä vielä riskin tässä, jos perustetaan tällainen varajärjestely, finanssipoliittinen varajärjestely, koska ei haluta päättää tästä EDIS, EDIS-järjestelmästä, talletussuojajärjestelmästä Euroopassa. Let me start. No, aloitan tästä toisesta kysymyksestä. No, varajärjestelmä on tärkeää, koska rahasto on viimeinen oljen korsi. Ja kun sanoin näin, niin toivottavasti emme koskaan joudu siihen kajoamaan, mutta se on kuitenkin sellainen viimeinen turva. Ja tämä varajärjestelmä on suunniteltu niin, että me pyydämme sitä ja me emme ole oikea taho, jolle tämä kysymys esitetään. Me siis pyydämme sen käyttöä, mutta jäsenvaltiot sitten joutuvat sopimaan siitä. Ja sama koskee sitä, että onko tässä nyt vaihtokauppa idiksen ja kriisin ratkaisurahaston välillä – on puhuttu varoista, joita pitää kerätä tähän järjestelmään pankeista. Eli onko tässä yhteys näiden kolmen pilarin välillä pankkiunionissa, mutta ei tässä nyt ole mitään erityistä ongelmaa, emmekä me nyt ole oikea taho. jolla olisi tästä näkemys. Viime kädessä meillä toivottavasti on vahva pankkiunioni, jossa on kunnollista valvontaa ja tehokas kriisinratkaisumekanismi ja hyvin selkeä talletustakuujärjestelmä. Ja sitten EKP ja meidän välinen yhteistyö, niin siis yhteisen valvontamekanismin ja meidän välillä, siis se on kysymys, joka huipputasolla ja toiminnan tasolla ei ole kyseenalaistettu. Ongelmallista on aina se, että aluksihan meillä on yleisluontoinen sopimus siitä, että periaatteessa kaikki tiedot pitäisi kerätä valvontamekanismissa, koska he nyt joka tapauksessa keräävät näitä valvontatietoja. Eli he myönteisesti katsovat näitä tietopyyntöjä. Ja sitten täytyy katsoa, voimmeko toimia niin, että pankkien ei tarvitse toimittaa kahdelle taholle näitä tietoja, mutta tähän tietysti menee aikaa ja sitten on teknisiä kysymyksiä, kun kerätään ja siirretään näitä tietoja. Ja siksi sanoin, että periaatteellinen sopimus on olemassa, meillä on hyvää yhteistyötä, mutta jotta se todella toimisi käytännössä ja jotta voidaan varmistaa, että saa sitten tarvittaessa näitä tietoja käyttöönsä, niin Siihen menee aikaa. p eh, mevrouw De Lange. Ja sitten De Lange EPPstä. Yes, thank you. Um, I think uh, most of us... Kiitos. Suurin osa meistä on nyt nähnyt jo artikkelin Wall Street Journalissa. Siinä todetaan, että eh, Italian tapauksessa ensimmäinen epäonnistuminen on syntynyt. Mainitsitte, että tämä on valtion tukikysymys. Lisäisin tähän, että ainakin toistaiseksi. Hieman yleisemminkin haluaisin kuulla, mikä on näkemyksenne näiden erityisrahoitusvälineiden käytöstä. Sitten uh, and in that, uh, Siteräisin Gorbachevia ja oikeastaan tähän liittyy kysymys. Sanoitte, että ette vain odottele, että joku tulee koputtelemaan ovelle. Miten voisimme toimia ennakoivammin vielä? Katsotteko, että tarvittaisiin lisävälineitä teille, välineitä sille, että voisitte toimia vielä varhaisemmassa vaiheessa? Kiitos. Uh, as said before, the niin kuin aikaisemmin sanon, erityisvälinerakenne Special Vehicle-järjestelystä sovittiin komission Italian välillä on yksityinen ratkaisu. Se ei mitenkään kuulu meille. Selvästikin mitä meidän täytyy tehdä on joka tapauksessa, tarkas, joka tapauksessa tarkastella yksittäisen pankin tilannetta ja arvioida pankkia ja pitää mielessä se, että EKPn pitää määritellä onko pankki vaarassa kaatua vai ei, mutta meillä on sama laukaisin. Sam- mekin seuraamme pankkeja valppaasti ja tartumme näihin kysymyksiin. Tämä ei ollut niinkään vastaus Italian sopimukseen, mutta lehdessä hän tällainen myy hyvin, tällainen diili saatiin aikaan ja niputetaan kaikki yhteen. Tämä liittyy hiukan siihen, mitä sanoin, että Eurooppa on monimutkaista ja siihen liittyy yllätyksiä. Italia selvästikään ei kuulu meidän tontillemme. Tässä oli kyse valtion tukisäännöistä ja nyt sitten käytännössä pitää nähdä, kuinka monta pankkia voi tätä väylää käyttää. Ja sitten tämä taas liittyy meidän tehtävämme tarkastella koko tilannetta pankkisektorilla. Toinen osa Tämän kyllä ikävä kyllä unohdin, koska kirjoitin nyt tämän Gorbachev-lainauksen, eikä se ollenkaan auta tässä. Niin, uh... Niin, kysymys liittyy siihen, tarvitsetteko lisää kompetenssia, välineitä, konsteja, jotta sitten varhaisemmin vielä puuttua tilanteeseen? For reminding me. Kiitoksia muistutuksesta. Minä jo puheenvuorossani viittasin siihen, että meille MREL-järjestelmä, siis vaatimukset, on olennaisen tärkeä väline. Tämä on juuri se väline, joka meillä alussa jo on, että varmistamme, että pääoma riittää pankeissa. Sitten varhaiset äh, välintulovälineet, joita sitten pitäisi jatkossa harmonisoida niiden välinen kanssa, joita valvojilla on, ja useimmilla alueilla siellä. Tämä on tällainen pieni toivellista, jota pitäisi pohtia, mutta todellakin siinä mielessä, että meillä täytyy olla nämä välineet käsissämme. Tämä voisi olla yksi tärkeä kysymys. Ja sitten meillä myös täytyy olla oikeus toimia. Tämä on hiukan viittaus siihen, mitä Roa Ferrerakin sanoi, jos tarkastellaan direktiiviasetusta, jos pankki ei noudata MRE, MREL-sääntöä, niin on vaikea toimia. Ja eikä tässä auta, tämä auta pääomittamisessa. Me tulemme jatkossa tarkistamaan pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä, mutta pääasiassa välineet, jotka meillä on, ovat jo olemassa ja MREL on tässä isossa roolissa. Our last speaker in this session. Ja lopuksi vielä Veres. Merci. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä asiat, joita vielä käsitellään, niin te puhuitte MREL-järjestelmästä, mutta me odottelemme nyt keskustelua näistä eurooppalaisista ehdoista, jotka liittyvät TELAC-toimiin. Älkääkö sanoko, että tämä ei kuulu teidän toimivaltuuksiinne. Tehän äh, toteutatte näitä kriisiratkaisutoimia, mutta kun otetaan huomioon se, mitä teidän pitää tehdä ja miten näitä välineitä sitten käytetään ja valvotaan, niin teidän kantanne on tärkeä. Eli haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä keskustelusta ja näistä ehdoista, joiden pohjalta Euroopan pitäisi sitten soveltaa telac järjestelyitä Uh, as we, or as the SRB. Minä henkilökohtaisesti olen ollut kovasti mukana kansainvälisissä keskusteluissa TELAKista – Pääpiirteet telakissa ovat hyvin tärkeitä minulle, koska niillä puututaan nimenomaan kriisin ratkaisumahdollisuuksiin. Meitä totta kai direktiivi sitoo. Näin ollen minun viestini onkin, että kun katsomme Ämrelin täytäntöönpanoa, niin suurin osa piirteistä t ensinnäkin siinähän kyse on näistä hierarkiasuhteista lainojen, lainoittajien välillä. Tämä liittyy myös kriisinratkaisuarvioihin. Vaikkakaan oikeudellista muutosta ei tehtäisi, niin me voisimme sisällyttää teilläkin pääpiirteet omiin MREL-päätöksiimme. Näiden kahden välillä on yksi tärkeä ero kuitenkin. Me teemme Ämrelissä eh, niin sanottuja pilarin kaksi päätöksiä. Puhutaan noin 1,5. Telakissa taas on hyvin selkeästi määritetty vähimmäisvaatimus. Säätelykielellä puhutaan pilarista yksi. Jos tällaista halutaan toteuttaa, niin tarvitaan oikeudellinen eh, lainsäädännöllinen muutos tapahtui vuoto lehdistön niistä alustavista keskusteluista, joita kävimme siitä, miten telakkia voitaisiin toteuttaa Euroopassa. Me olemme mukana näissä neuvotteluissa, niitä tulee vielä enemmänkin. Minusta keskeistä on se, että kyse tulee olla kriisinratkaisumahdollisuuksista, onko se mahdollista vai ei. Toki tässä vielä on tehtävä työtä jotta voimme arvioida tilannetta, palauttaa markkinoiden luottamuksen mahdollisimman nopeasti, olipa tilanne mikä tahansa. Eli nämä tilakin ominaisuudet voidaan sisällyttää meidän järjestelyihimme ja äh, totta kai me puhumme tärkeästä välineestä ja otamme aiheeseen kantaa. Haluamme varmistaa, että järjestelmä on terveellä pohjalla. Okay, many thanks. Unfortunately, we're out of... Kiitoksia. Ikävä kyllä aika loppuu, mutta mutta haluaisin kiittää Königiä ja Löyttyniemiä tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, jota sitten jatkamme tulevaisuudessa. Eli kiitoksia. Okay, dear colleagues, we pass on to the second point on our... No niin, kollegat, sitten seuraava kohta esityslistalla. San Marino. Koordinaattorit päättivät rotaatio-järjestelmästä e näistä verokysymyksistä kolmasin maiden osalta. Meillä oli jo Sveitsi ja Liechtenstein, nyt on sitten San Marino vuodossa. Ja tänään käymme lyhyttä keskustelua ja muistuttaisin kaikkia siitä, että meillä on yksinkertaistettu menettely, eli toinen helmikuuta on määräaika tarkistuksille, mutta sitten sisällöstä Van Nieuwenhuizen saa puheenvuoron. On the 8th of December 2015. Kiitos. EU ja San Marino allekirjoittivat yhden sopimuksen automaattisista tilitietojen vaihdoista. Tarkoitus on lopettaa pankkisalaisuus käytännössä EUn kansalaisten osalta tässä maassa. Näin ollen sopimus on tärkeä askel, kun ajatellaan taistelua verovirppiä ja verojen kiertämistä vastaan. Tämä on kolmas sopimus sen jälkeen, kun ne on tehnyt Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa vastaavan sopimuksen, ja tulossa on Andorra ja Monakon kanssa tehtävät sopimukset. Uuden sopimuksen mukaan EU ja San Marino automaattisesti vaihtavat tietoja kansalaisten tileistä. Tämä käynnistyy vuonna 2017. Vielä täsmällisemmin sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että San Marino noudattaa tiukkoja toimia, jotka ovat vastaavia EUn oikeudellisen puitteiston kanssa ja täyttää myös sen automaattisen tiedonvaihdon menettelyn vaatimusten, vaatimukset OECDn raportointivelvollisuuksien mukaisesti. Veroviranomaisten täytyy voida tunnistaa kyseiset veronmaksajat toteuttaa lainsäädäntöä myös rajat ylittävissä tilanteissa ja välttää verovilppiä ja varoittaa siitä varhaisessa vaiheessa. Tuen täysin tätä uutta sopimusta. Se, sitä aletaan soveltaa ensimmäinen tammikuuta 2016 alustavasti ja haluaisin korostaa, miten tärkeää on ratifioida sopimus mahdollisimman pikaisesti, jotta tämä siirtymäkausi pysyisi mahdollisimman lyhyenä. Haluan kiittää valiokunnan sihteeristöä tehdystä työstä ja mielelläni keskustelen aiheesta varjoesittelijöiden kanssa, jos kysymyksiä vielä on avoimena tähän sopimukseen liittyen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos sitten varjoesittelijät. Schwab ei ole paikalla, mutta Kristels on. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Schwab nyt ei ole paikalla tänään. Hänellä on muita sitoumuksia ja haluaisin lukea tämän lausunnon hänen puolestaan. Schwab pitää hyvänä tätä verosopimusta EUn ja San Marinon välillä. Se on tärkeä askel, kun torjutaan veronpetoksia Euroopassa. EU-maat ja San Marino vaihtavat tietoja automaattisesti. Vahvistettu tietojenvaihto tilitiedoista mahdollistaa sen, että kansalliset veroviranomaiset voivat havaita petoksia helpommin ja näin ihmiset eivät voi piilottaa varallisuuttaan ulkomailla. Schwab pitää hyvänä tätä sopimuksen päivittämistä ottaen huomioon kansainväliset kehityssuunnat automaattisen tietojenvaihdon alalla ja pyytää, että nopeasti hyväksytään tämä sopimus. Kiitos. Uh, Kiitos. Sitten Kofot ei nyt päässyt SNDstä paikalle tänään. Ja sitten ECRstä minä itse olen varjoesittelijä ja puhun ihan lyhyesti. Ryhmämme täysin tukee esittelijän kantaa. Me tuemme tätä päivitystä niin, että näitä kaksinaissääntöjä voidaan välttää tietojenvaihdos osalta ja odotamme, että nopeasti saamme tämän keskustelun päätöksen. Ja sitten Guesta Viegas. Tai Sven. Aha, no, selvä. Eli esittelijä. Niin, Sven. Periaatteessa haluaisin antaa ryhmäni tuen teidän työllenne ja toivoa, että todellisuustilanne muuttuu tämän sopimuksen takia San Marinossa. Ich bin der, die Mitä on ENFn varjoesittelijä ja minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Me pidämme hyvänä tätä sopimusta, joka liittyy tietojen automaattiseen vaihtoon finanssitilitiedoista San Marinon kanssa. Tästä pidimme hyvänä jo Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyjä sopimuksia ainakin LuxLeaksin jälkeen. Tämä nyt on tärkeä kysymys ja kun taksavaliokunnassakin on tehty näitä tutkimuksia, niin olemme huomanneet, että 190 miljardia euroa menee verotuksessa sivusuun näiden haitallisten käytäteiden takia. Ja me katsomme, että tämä sopimus San Marinon kanssa on tärkeä askel, jotta voidaan torjua aggressiivista verosuunnittelua ja veropetoksia. Ja me tuemme esittelijää tässä aiheessa. Kiitos. Sincere apologies, I... Uh, niin pyydän anteeksi, en nähnyt teidän nimeänne paperista. Ja sitten Kora vielä lopuksi. Voin puhua aivan lyhyesti. On aina mukava, kun olemme täysin yksimielisiä parlamentissa. Näin haluan kiittää kaikkia tästä. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme päästä tuloksiin mahdollisimman nopeasti, aivan niin kuin toivoimmekin. Kiitos. Okay, to remind everyone again to... Niin muistuttaisin vielä, että toinen helmikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Sitten katsomme delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpano toimia. Eli tämä on nyt 14 kerta, kun tarkastelemme näitä säädöksiä ja toimia. Ja kuten tiedätte, me pidämme erittäin tärkeänä näitä toimivaltuuksiamme. Ja tänään ei katsota mitään tiettyjä toimia vaan vähän keskustelemme yleisemmällä tasolla tietyistä aiheista, eli työtavoista ja yhteistyöstä komission kanssa ja ESASin kanssa – näistä delegoidusta säädöksistä ja täytäntöönpanotoimista. Ja meillä on ollut myönteisiä kokemuksia, kun olemme varmistaneet, että tavoitteisiin päästään, eli että prosessin pitää olla tehokkaampi ja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää parlamentin vastalauseita näiden säädösten osalta. Mutta täällä on nyt neljä puhujaa paikalla. Almoro Robigidi Kervin toivottavasti lausuin nyt nimen oikein. Hän on yksikön päällikkö rahoituspalveluiden pääosastolta. Ja sitten Steven Major, s pankkiviranomaisen ja sitten Vargas, joka on Evan pääjohtaja, ja sitten Montalvo, joka on Ajopan pääjohtaja. Ja De Kervin ja Major saavat ensin puheenvuorot, eli yhteensä 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Chairman, thanks for the invitation and thanks for the Kiitos puheenjohtaja. Kiitos aloitteesta järjestää tällainen tarkasteluajankohta. Oikein hyvä aloite. Voimme käsitellä, miten toteutamme näitä on kaksi toimia. Nämä hetket ovat olleet hyödyllisiä teidän näkökulmastanne, mutta myös meille ne ovat olleet hyödyllisiä. Olemme voineet saada paremman käsityksen tilanteesta. Me olemme arvioineet sitä, miten tähän äh, tason kaksi vaiheeseen on edetty ja kehitys on ollut myönteistä. Ensimmäisessä vaiheessa kyse oli hyvin monimutkaisen prosessin toteuttamisesta, eli olemme oppineet tässä matkan varrella. Meillä on ollut myös huomattava aikapaine monissakin kysymyksissä, kun uudistukset ovat olleet niin kiireellisiä. Sitten meillä oli valtuutus, joka meille annettiin, ja tähänkin liittyy aikapaine. Joskus valtuutukset olivat laajoja, kattavia, ei niinkään selkeästi määriteltyjä, ja tästä on sitten vain ollut opittava. Nyt olemme kutakuinkin puolivälissä, kun ajattelemme tason kaksi säädöksiä, joita olemme arvioineet, käsitelleet. Meillä on kaksi kolme tärkeää pakettia, jotka tulevat lähiviikkoina käsittelyyn. Todennäköisesti siinä sitten on jonkinlainen käännekohta uudistusten täytäntöönpanossa. Se, mitä me olemme oppineet ja missä olemme voineet parantaa edistystä, on ensinnäkin valmistelu ja toisaalta avoimuus. Toivomme, että suunnittelua omalta osaltamme olemme voineet parantaa, olemme pyrkineet toimimaan avoimemmin suhteessa muihin toimielimiin. Jatkuvasti toimitamme myös aikataulusuunnitelmiamme muiden käyttöön silloin, kun kerromme myös, milloin näitä säädöksiä niputetaan ja milloin ei. Nämä tarkastelut ovat siis hyvin hyödyllisiä myös meille. Kolmanneksi me säännönmukaisesti kutsumme sekä jäsenvaltioista että parlamentista asiantuntijoita mukaan keskustelemaan delegoiduista säädöksistä tai teknisistä täytäntöönpanostandardeista. Säätelyprosessi äh, sääntöjen mukaan mielestämme tässä toimii. Prosessin aikana olemme oppineet sen, että kun juridisesti tarkastelemme säädöksiä ja joudumme tekemään huomattavia muutoksia, jotka koettiin ongelmalliseksi ja jotka vääristivät asetuksen tavoitteita, niin tämän johdosta olemme ottaneet käyttöön varhaisen juridisen tarkastuksen menettelyn ja varhaisemmassa vaiheessa tätä prosessia huomioimme nämä juridiset kysymykset ja yritämme saada hyvin määritellyn prosessin aikaiseksi e- e- valvontavirastojen kanssa, jotta tämä työ parantuisi. Tästä järjestelmästä on vielä varsin eriäviä näkemyksiä. Se johtuu osittain siitä, että puhumme hyvin monimutkaisista teknisistä standardeista. Nyt perehdymme kokemuksiin ja kuuntelemme totta kai myös valvontaviranomaisia. He kertovat meille, minkälaisena heille asia näyttäytyy. Tarkoitushan on päästä parempaan säätelyyn haluamme parantaa standardien laatua. Tämä on yksi komission vastuukysymyksistä. Kun haluamme selkeyttää tason kaksi prosessin toimintaa, niin meillähän on myös toimielinten välinen sopimus, joka osaltaan selkeyttää sitä, miten kuuleminen toteutetaan, missä vaiheessa se toteutetaan, miten niputetaan säädöksiä ja missä, millä ehdoilla. Tavallaan tämä kodifioi niitä käytäntöjä, joita me olemme toteuttaneet rahoituspalvelualalla. Tämän tulisi auttaa meitä, kun haluamme täytäntöönpanovaiheeseen siirtyä joustavasti ja ottaa huomioon sen, että meillä on rajallisempi määrä tason kaksi toimia jatkossa. Menettelyt, jotka on nyt käytössä, osoittavat, että asetus toimii. Jos jotakin halutaan muuttaa, niin vaikea tätä kyllä olisi yksinkertaistaa vielä entisestään. Työ on vaihe vaiheelta parantunut ja helpottunut. Ja me olemme halunneet toimia rakentavasti ja parantaa tätä entisestään. Kiitos. Like the Major joka puhuu hänen kolmen isäsin nimissä, mutta muistuttaisin jäseniä, että Farkas ja Montalvo ovat myöskin valmiita vastaamaan kysymyksiinne. Um, uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös ystävällisestä myönteistä johdannusta. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, tämä on ensimmäinen kokouksemme 2016 vuosi, joka alkoi niin, että Euroopan valvontaviranomaisilla on aivan erityinen rooli, koska tämän vuoden alku on viides vuosipäivä sen jälkeen, kun Euroopan pankkiviranomainen vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ESPA on perustettu. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme tehneet kovasti työtä ja keskittyneet kolmen uuden viranomaisen rakentamiseen, samoin kattavaan täytäntöönpanoon kriisin jälkeisessä sääntelypuitteistossa pankki, vakuutus, arvopaperimarkkina, sektoreilla. Mikään haaste ei ole ollut helppo. Kuitenkin ajan aikana olemme arvioineet vahvaa, arvostaneet vahvaa tukea, jota olemme teiltä saaneet mukaan lukien se, että olette tukeneet talousarviopyyntöjämme, samoin tehostaneet tehtäviämme, toimivaltuuksiamme. Tämä erityinen vuosipäivä on hyvä aika miettiä yhteistyötämme teidän kanssa, erityisesti mitä tulee äh, teknisten standardiluonnosten ja teknisen ohjeistuksen antamiseen komissiolle. Nämä tehtävät olleet, ovat olleet kolmen ö, valvontaviranomaisen tehtävissä alusta lähtien, koska on niin, että perusasetukset, johtomme, samoin kokemuksemme tällä alueella ovat varsin samantyyppisiä. Tänään haluaisimme jakaa ensimmäisiä näkemyksiä kanssanne yhdessä. Niin kuin sanoin, olen täällä kollegoiden kanssa ei opasta ja e- pankkiviranomaisista. Meillä on hyvä yhteistyösuhde Ekon valiokunnan kanssa. Se on syntynyt viiden ensimmäisen vuoden aikana. Meillä on monenlaisia tapa, tapaamisia eri tasoilla liittyen tason kaksi prosesseihin. Kolme viranomaista ovat toimineet avoimesti julkisesti, usein on ollut julkisia kuulemisia kaksikin kierrosta. Näin on ollut kaikkien kannat luonnostelovaiheessa. Tämän lisäksi olemme sitoutuneet syvällisiin keskusteluihin Ekon neuvotteluryhmien kanssa, samoin yksittäisten valiokunnan jäsenten kanssa ja aktiivisesti osallistumme mielipiteen vaihtoon julkisessa, val, julkisessa valvontakuulemisissa säännöllisesti. Jokaisessa vaiheessa, kun kehitetään ka- tason kaksi toimenpiteitä, olemme ponnistelleet kovasti, jotta saisimme kattavia suullisia kirjallisia päivityksiä viranomaisten johtokuntien ajattelusta koskien teknisiä standardeja ja lainsäädäntöjohtamista viime syyskuussa kolme puheenjohtajaa tunnustivat sen, että täytyy edelleen edistää sääntöjen mukaisuutta ja tietoa, jota annetaan Ekonille prosessin aikana, ja olemme sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Tänään arvostamme tätä kokousta tilaisuutena jälleen edelleen miettiä, miten tätä yhteistyötä vielä voidaan edistää. Viimeisen viiden vuoden aikana on tehty satoja teknisiä standardeja ja luonnoksia ja ohjeistusta annettu. Ja eh, eh, mm, olemme toimineet myös Trilogissa ja haluaisin korostaa, että olemme alkaneet sisäisen eh, to, ensi, toisen tason työn jo varhaisessa vaiheessa, vaikkakaan emme ole vielä sanoneet kaikkia lopullisia aikarajoja, että täyttäisimme tiukat aikataulut. Vaikka olemme riippumattomia viranomaisia, olemme aktiivisesti tukeneet poliittisia tarpeita varmistetaan täysi täytäntöönpano kaikissa sääntötoimissa, jotta saadaan aikaan vakautta, avoimuutta ja kuluttajan suojaa rahoitussektorilla. Se seikka, että emme ole läsnä trilogisektiossa on tehnyt, istunnoissa on tehnyt vaikeammaksi ymmärtää täysin lainsäätäjän tarkoitukset mitä tulee viranomaisten valtuuksiin. Siksi olisimme tyytyväisiä, jos saisimme paremman kuvan neuvotteluiden lainsäätäjien aikomuksista tasolla yksi. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä kansallisten sääntelijöiden kanssa valvontaryhmissämme, jotta saadaan aikaisemmin mitä pitääkin mahdollisimman nopeasti. Olemme myös tehneet työtä komission kanssa, mitä tulee markkinaosallistujien osallistumiseen, teknisten ratkaisujen löytämiseen. Tämä saa nyt seuraavaan viimeiseen kohtaan, nimittäin Euroopan komission varhainen tarkastelu teknisten standardien kohdalla, koska hyväksyntämenettely on varsin monimutkainen, samoin sidosryhmät odottavat odotukset ovat korkealla, jotta myös markkinatoimijat pääsevät kiinni uusiin sääntöihin. Olemme kehittäneet yhdessä pääosaston Firman kanssa pilottihankkeen 2015 vuoden loppupuolella. Tavoitteena tavoitteena varassa juridisessa tarkastelussa oli nopeuttaa teknisten standardien edistämistä, hyväksymistä ja niiden virallista jättämistä. Avainelementti... Öm, tarkastelussa on, että virallinen erityisesti me päätimme ottaa mukaan sen yksikön etukäteen eikä vasta jälkikäteen, kun jätämme lopulliset äh, standardiluonnokset pääosasta FISMalle. Varhainen juridinen tarkastelu, sen tarkoituksena on keskittyä siihen, miten arvioidaan viranomaisten poliittisia valintoja, jotka esitellään teknisissä standardiluonnoksissa. Arhaisen, arhaisen tarkastelun ei pitäisi puuttua viranomaisten riippumattomuuteen, toisaalta myöskään komission oikeuteen muuttaa saatuja lopullisia ehdotuksia. Niin kuin kaikissa pilottihankkeissa, varhainen juridinen tarkastelu käy läpi kunnollisen arvioinnin sekä viranomaisten että komission toimesta. Me tulemme viemään tämän tämän arvioinnin loppuun vasta sitten, kun riittäviä, riittävän määrä standardeja on saanut hyväksynnän, koska päätä hyödyn pitäisi syntyä prosessin lopussa. Tämän jälkeen tulemme päättämään, onko tämä varhainen juridinen tarkastelu vastaa sen, että hyväksyntämenettely sujuu nopeasti siksi, ja kannattaako se ottaa mukaan rutiinitoimintaamme. Kun arvioidaan tätä tarkastelua, tulee olla tärkeää kuulla, kuulla teidän näkemyksen, näkemyksen asiasta. Lopetan tähän ja odotan mielenkiinnolla teidän kysymyksenne. Jaren Farkas ja Carlos Montalvo ja Jopasta ovat, olemme kaikki valmiit vastaamaan teidän kysymyksiinne. Uh, we'll have... Kiitos sitten kysymyksiä. Ensimmäisenä kansanpuolue Palnova. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia, että olette paikalle. Ikävä kyllä en nyt voi katsoa teihin päin, mutta Puhun nyt ryhmäni nimissä koordinaattorimme puolesta. Ja parlamentti suhtautuu hyvin vakavasti demokraattiseen vastuuseen tason kaksi toimis delegoidutujen säädösten täytäntöönpano säädösten osalta. Ja tämä koskee erityisesti tätä valiokuntaa, joka on kerännyt paljon asiantuntemusta viime vuosina, koska on ollut valtavasti delegoituja säädöksiä liittyen rahoitus palvelulainsäädäntöön, jota olemme käsitelleet. Parlamentin valvontaoikeudet komissiossa ehkä nähdään välillä esteenä tai jopa uhkana, kun hyväksytään tason kaksi lainsäädäntöä, mutta voin vakuuttaa, että minä uskon täysin päinvastaiseen ja me olemme luonnollisia kumppaneita, jotta voimme varmistaa laadukkaan lainsäädännön ja sen täytäntöönpanon ja hyväksynnän tasolla yksi, niin ikään tasolla kaksi, ja me olemme parhaassa asemassa lainsäätäjänä ymmärtämään, mikä on tason yksi lainsäädännön merkitys, ja jos meillä on kunnollista valvontaa tason kaksi toimien osalta, niin silloin voidaan paremmin legitimoida lainsäädäntöä. eu EUssahan tehdään primaarilainsäädäntöä. Ja sitten Komissio voisi tukea meitä näissä toimissa, koska siitä on hyötyä meille kummallekin sekä myöskin Euroopan kansalaisille. Ja mielestäni meidän on oltava luonnollisia kumppaneita, kun valmistelemme ja hyväksymme tason kaksi toimia. Ja on tiettyjä parannustarpeita, joihin haluaisin kiinnittää huomionne. Ensinnäkin näiden säädösten kimputtaminen, sitä pitäisi välttää, koska se aiheuttaa lisäpaineita parlamentille, koska mehän de facto joudumme sitten hylkämään monet toimet, jos emme pidä yhdestä, emme pidä tällaisesta pakettilähestymistavasta. Ja toiseksi me hiljattain totesimme, että tarvitaan laadukkaampaa koordinointia eri alujen välillä komission ja valvontaviranomaisen luonnosten välillä ja tässä luonnosprosessissa. Täytyy miettiä vähän aikataulu, prioriteetteja ja sitten päällekkäisyyden välttämistä. Ja lisäksi haluaisimme välttää kaksin yksinkertaista työtä delegoiduissa säädöksissä, mutta myöskin haluamme välttää poliittisia päätöksiä, koska niitä pitäisi ratkaista tästä perussäädöksestä. Ja korostaisin, että komissio ja ESAS, kun ne laativat delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä ja sääntöjä, pitävät kiinni toimivaltuuksista, jotka on määritelty perussäädöksessä, ja lainsäätäjät saavat sitten sopia näistä asioista. Ja sitten komission pitäisi katsoa muutoksia, joita on tehty näihin teknisiin standardeihin ja joita on tullut ESASista ja jotka liittyvät lainsäätäjään, mutta myöskin sidosryhmiin. Ja muistuttaisin, että tekniset standardit, säännöt ja suositukset liittyvät suhteellisuusperiaatteeseen. Ja tässä nyt tarkoitetaan sitä, että ESAlla pitää olla varovainen lähestymistapa sen suhteen, kuinka paljon näitä suuntavivoja julkistetaan ainakin, kun niitä ei ole erikseen mainittu perussäädöksessä. Ja tämä on tarpeen myöskin, kun katsotaan ESASin rajallisia resursseja ja priorisointitarpeita. Ja varmaan tässä nyt sitten puheaikani alkaa jo loppua. Eli tämä oli oikeastaan enemmän kommentti, mutta tämä on meidän kantamme. Kiitos sitten SNDstä. Beres neljä minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra major ja mu- muut vieraamme, jotka olette täällä paikalla. Meitä ei ole kovinkaan monta paikalla. Ja kun ajattelemme, mitä lainsäätäjän, meidän ja toisaalta säätelyvirastojen välillä tapahtuu. Miten tämä suhde järjestetään, niin totta kai tämä on tärkeä kysymys. Lakitekstien laatijana, kun otamme huomioon sen tasapainon, joka on havaittu olevan ongelmallista tason yksi ja tason kaksi välillä, niin aika vaikea on nyt tätä arviota tehdä. Asiaan liittyy useampia kysymyksiä. Ensinnäkin asenne, joka jätetään äh, tason yksi taholta tasolle kaksi. Tämän tasapainon alkuperä tässä talossa on hyvin vaikea selvittää. Joskus ei päästä poliittiseen sopimukseen tasolla yksi. Ja sitten sanotaan, että no, asia hoidetaan paremmin tasolla kaksi. Ja yleisesti ottaen tämä on täysin väärin. Jos on poliittisella tasolla yksi ongelma, niin se heijastuu totta kai sitten myös tasolle kaksi tasolla kaksi voi toki olla jonkinlaisia käsityksiä, joita teknisesti löydetään ratkaisuja ja näin poliittisesti sitten tasolla yksi voidaan ongelma ratkaista. Ja uskon, että tätä kautta tilanne olisi parempi. Totesit, että haluatte olla mukana läheisemmin eh, tasolla yksi, niin tämä ajatus teillä varmasti oli myös mielessä. Se on aivan oikeutettua. Jos te olisitte sitten mukana kolmikannoissa, niin tässä mentäisiin ikään kuin lajirajojen ylitse ja sitten koko lähtöasetelma muuttuisi. Mainitsitte tämän sen takia, että se on yksi hypoteesi, josta siellä täällä kenties keskustellaan. Minä kuulen tämän hypoteesin ensimmäistä kertaa, mutta kyllä minä aika lailla tästä kohahdin. Meillähän on jo ongelma, kun ajattelemme kolmikantoja ja kollegoiden osallistumista. Ajatelkaapa, minkälaiset ongelmat syntyisivät, kun on vain esittelijä, puheenjohtaja ja varjot mukana kolmikannassa ja sitten yhtäkkiä siellä onkin kaikkien säätelyviranomaisten edustajat mukana. Muistelen tässä esimerkiksi tilastokolmikantaa, keskuspankin läsnäolo ja Eurostatin läsnäolo saattoi olla ongelmallista. Olisiko tämä todella paras tapa ratkaista ne ongelmat, joissa nyt olemme? En, en tiedä. Toinen ongelma, alue, nyt täytyy nopeuttaa, näin aika kuluu. Tämä liittyy niputtamiseen, näiden säädösten mm, paketointiin. Meillä on tässä oma konkreettinen tapaus edessämme, MIFID-tapaus nimittäin. MIFIDissä on kokonaispaketti, joka tehtiin delegoiduista säädöksistä ja kaikki sitten lykätään myöhempään vaiheeseen. Meillä on delegoitia säädöksiä MIFIDissä, joilla on vaikutuksia myös muihin teksteihin. Ajattelen tässä esimerkiksi omaa lempilastani eli PRIPS-tekstiä, äh, jossa olen esittelijä. Lainsäätäjä on luonut tässä sillan ikään kuin MIFIDiin. Jos lykätään koko pakettia myöhemmäksi, niin sitten koko lainsäädäntöprosessi, jota jo kritisoidaan siitä, että se on liian pitkä, hidas prosessi, hidastuu vielä entisestään, jollei nyt sitten suorastaan halvannut. Tästä syntyy teknisiä ongelmia ja saman aikaan myös poliittisia ongelmia, joihin meidän pitäisi pystyä vastaamaan. Tehän tiedätte, että komission jäsen on ollut valiokunnan jäsenin yhteyksissä ja todellakin tässä ongelmia on. Sitten näen, että aika on loppunut, mutta haluan vielä mainita järjestyksessä muut ongelmat. Kenties niihin voidaan palata. Ensinnäkin avoimuus ja luottamuksellisuus valvontaviranomaisten tekemän työn suhteen. Kyllä me näemme aivan selkeästi, että teollisuus, itse liiketoiminta on tässä eturintamassa ja ne voivat reagoida jo ennen lainsäätäjää. Eli tässä syntyy parlamentin mukanaolo-ongelma. Te ette ole tyytyväisiä, että ette ole mukana tasolla kaksi ja me olemme tyytymättömiä siihen kritiikkiin, jota tehdään että liike-elämä ja teollisuus, totta kai heitä kuullaan, heitä konsultoidaan. Tämä on tärkeä keskustelu ja meillä ei ole kovinkaan monta tässä, niin eikä se nyt haittaa. Niin täytyy pitää kiinni puheenjohtaja, mutta meillä on sitten keskustelua myöhemmin. Sillä uskomattoman tavalla johdatte puhetta. Minulla olisi mulla kysymyksiä. Uh, you have the floor. Kiitos sitten Swinburne. Puheenjohtaja, nämä ajoituskysymykset ovat uh, tärkeitä. Ei meillä tässä ole valtavaa aikapainetta. Täällä on pieni porukka. Teidän tulisi sääntöä noudattaa järkevämmin. Kiitoksia, että huomautitte, että puheenjohtajan pitäisi olla älykkäämpi. Swinburne, olkaa hyvä. Um, firstly, I'd like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää sekä valvontaviranomaisia että komissiota kaikesta työstä kaksi tasolla monissa direktiivissä ja asetuksissa, joita olemme hyväksyneet viime aikoina. Jatkamme tällä vaalikaudella vielä Kaikissa kokouksissa, joita olen käynyt viranomaisten kanssa näistä kysymyksistä, joissa itse teen työtä, usein olen hämmästynyt, että tasolla kaksi on tuhansia sivuja, jotka pitää työstää ja kuitenkin vähän tulee ongelmakohtia yleensä, joten kuitenkin eh, hiukan olen huolissaan työtavastamme ja erityisesti siitä tavasta, jolla valvontaviranomaiset, jolla on tämä suhde komissioon ja miten heidän suhteensa toimii ja kellä on viimeinen sanavalta, kun päätetään tietojen analysoinnista. Haluaisin antaa tästä tarkkoja esimerkkejäkin. Esimerkiksi MIFIDissä, jossa käsittelemme kaksi tasoa tällä hetkellä, on tärkeää myöntää, että neuvotteluryhmänä parlamentissa olemme olleet varsin äänekkäitä joillakin alueilla, joilla haluaisimme nähdä sopeutuksia näiden RTS-kysymysten kohdalla ja sitten suhteessa ykköstason teksteihin. Tässä tarvitaan on avoimuusvaatimuksia koskien asetuksia, mutta joukkolainet ja johdannaiset, miten yhtä tekst, yhdestä tekstistä on pidetty kiinni, vaatimukset pitäisi asettaa niin, että e, äh, rauhoittajat eivät joudu liian suuren riskin alle. Mielestäni paras tapa sopeuttaa tämänhetkistä järjestelmää on tarkastaa kuinka monta kau- transaktiota tapahtuu päivässä ja kuinka monta pitäisi kattaa, mutta ymmärrän kyllä, että tätä asiaa pitäisi tarkastella ESMAssa arvopaperimarkkinaviranomaisissa sekä komissiossa, koska ESMA pystyy tutustumaan tietoihin ja asettamaan parametreja tietojen analysointia varten, ja ESMA tuntuu vaativan julkivesta palloa nyt komission kentällä tehdä tämän tyyppisiä muutoksia, joten koska parlamentilla on vahva kanta. Me haluamme muutoksia kaksi tasoa, niin kuin ehdotettu. Voiko komissio ja ESMA tänään antaa minulle jonkinlaisen selvityksen siitä, miten, he te, miten heidän työsuhteensa toimii, mitä tulee RTS-sääntelyn muuttamiseen, miten keskustelut etenevät ja mikä teidän työsuhteenne on, mikä on vallan voimasuhde, erityisesti koska arvopaperimiranomaisella on tiedot ja komissiolla on kuitenkin virallinen mandaatti tehdä kyseiset muutokset. Uh, for the uh, ALDE group. Ja sitten Aldista Ivenhausen. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että olette tänään paikalla keskustelemassa siitä, mikä on nyt ehkä kaikkein tärkein aihe. Eli millä tavalla me parannamme tason kaksi säädöksiä. Tästä on tänään jo puhuttu paljon ja tulevina vuosina on vielä satoja täytäntöönpano toimia, joita parlamentti tarkastelee. Ja vaikka me kuinka ponnistelemme, jotta asiat saataisiin kuntoon tai parannetaan tätä luonnosteluvaihetta, niin aina on riski, että tulee odot ei-toivottuja seuraamuksia. Markkinat muuttuvat tai sitten tapahtuu jotain odottamatonta. Ja tämä koskee erityisesti uutta lainsäädäntöä, esimerkiksi transaktioiden avoimuuden osalta, tai ja ei varmaan yllätä nämä benchmark-kysymykset. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä kaikilta kolmelta, millä tavalla voidaan hoitaa tällaisia odottamattomia vaikutuksia, kun hyväksytään ja kun tällaiset täytäntöpanotoimet astuvat voimaan. Esimerkiksi se, että otettaisiin käyttöön tällainen hätäjarrumenettely, jolloin ESASilla tai komissiolla olisi mahdollisuus väliaikaisesti keskeyttää tiettyjen toimien täytäntöönpano ennen kuin lainsäätäjät ovat pystyneet tarkastelemaan näitä toimia tai sääntöjä. Ja toinen kysymys. Maailma muuttuu niin nopeasti ja myöskin rahoitusala muuttuu hyvin pikaisesti. On hyvin tällaisia murroksellisia kehityssuuntia. Esimerkiksi fintech alalla. Tämä blockchain on tästä kaikkein tunnetuin, mutta paljon muutakin tapahtuu. Eli mitä mieltä olette siitä, mitä fintechissä tapahtuu rahoitusteollisuudessa? Voidaanko tätä hoitaa teidän valvontatehtävissänne? Näettekö jotain kehityssuuntia, jotka voisivat tehdä elämästänne helpomman, jos käytätte uutta teknologiaa ja uusia kehityksiä? koska mahdollisuuksia saattaa olla, jotta voisitte helpommin käsitellä näitä kasvavia monimutkaisia kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitusalan sääntelyyn. Kiitoksia, että piditte kiinni myöskin puheastanne. Guesta ei taida olla ketään, eli sitten Gigold vihreästä. So, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette paikalla. Mukava nähdä se, että nyt Euroopan parlamentin entinen virkamies on valvontaviranomaisen palveluksessa. Kenties tämä voisi olla jonkinlainen ennakkotapaus. Haluaisin nostaa esille joku sen kysymyksen. Meillähän on määräaikoihin liittyen useampiakin ongelmia – henkilöstövajaushan oli kyllä tiedossa. Myös raskas hallintorakenne oli tiedossa etukäteen. Kaikki tämä sitten heijastuu ja tulee, sitä tulee käsitellä sitten, kun komissio ryhtyy julkaisemaan tulokset valvontaviranomaisten uudelleen tarkastelusta ja tätä kovasti jo odottelen. Tiedän, että se on työohjelmassa mukana, kunhan voimme näitä hallinnollisia ongelmia pohtia, niin varmasti sitten voimme puuttua myös budjetti- ja henkilökuntakysymyksiin. Haluan tukea kollegoiden kommentteja, aivan erityisesti edustaja Behesin kysymyksiä ja kommentteja. Tämä niputtamiskäytäntö on aika vaikea perustella. Me olemme kuulleet keskuspankistakin sen, että tämä aiheuttaa myös markkinoilla epävarmuutta, jos kokonaisia delegoitujen säädösten ja teknisten standardien paketteja on tällä tavalla niputettu ja niitä sitten lykätään verrattuna siihen, että vain osittain näin tehtäisiin. Tämä ei ole minusta kovinkaan loogista. Toiseksi Meillä on useita tapauksia toistuvasti nyt tällä kertaa pankkiviranomaisesta, että asiakirjoja pyydetään. Niitä ei saada, jos vetoamme komission ja sitä kautta valvontaviranomaisiin. Tämä on jatkuva ongelma ja haluaisin nostaa sen esille. Haluan kiittää Fakkasia hänen kommenteistaan siihen suuntaan, että kaikki asiakirjat julkaistaisiin, mitä teollisuuden ja liike-elämän puolelta tulee. Haluan, että näytätte esimerkkiä omalla johdollanne ja tämä sitten leviäisi laajemminkin käyttöön niin, että kaikki yhteydet eturyhmiin tehtäisiin julkisiksi. Tämä vähentäisi eriarvoisuutta. Ja viimeinen kysymys. Joskus on sellainen vaikutelma, että me täällä parlamentissa teemme tätä pikku näpräilytyötä ja suuret päätökset tehdään aivan toisella tasolla. Meillä on Baselin komitea, joka tekee taustatyötä. Siellä arvioidaan markkinariskiä. Siellä laskettiin 70 prosentista 40 prosenttiin ja Deutsche Bankilta säästyi 1,4 äh, miljardia pääomia. Haluaisin kuulla pankkiviranomaiselta, osallistuitteko te tähän työhön? Kuultiinko teitä, konsultoitiinko teitä ja miksi meille ei tiedotettu etukäteen, jos meidän lainsäädäntömme käytännön vaikutuksia tällä tavalla pienennetään? Kiitos. Kiitos. Wolf tai EADD eivät ole paikalla. EADFstä haluaa kukaan puheenvuoroa. No meillä on vielä 5-6 minuuttia menettely ilman puhujalistaa. Eli Beres, viimeinen kysymys vielä. Nyt saatte esittää sen. No niin, no niin, eli kyllä aikaa nyt oli ja vaan vihdoinkin esittää tämän viimeisen kysymykseni. Eli kuulemisissa on nähty, että yksi ongelma on se, että tasolla kaksi lainausmerkeissä nämä sisäpiiriläiset keskustelevat. Ja tasapaino, joka on ollut Euroopan parlamentissa ja neuvostossa jäsenvaltioiden välillä, jollain tavalla se saattaa saattaa tuhoutua sitten tasolla kaksi. No se ei tietenkään ole tavoitteena, että haluat tietenkin noudattaa tason yksi henkeä, mutta kun näitä PRIPS-asioita on tarkasteltu, niin on korostettu sitä, että tasolla kaksi te kuulette pikkuinvestoijia, säästäjiä, kuluttajia, koska tässä nyt nähdään, että tämä luonnollinen yleisö on asiantuntijat jäsenvaltioissa tai sitten teollisuuden edustajat. Ja tässä on sitten täydellinen tasapainon menetysvaarana, koska se mitä on tehty ykköstasolla, olemme ottaneet siellä huomioon kaikki sidosryhmät. Eli mitä voitte sanoa sitten tästä työtavasta? Te nyt, voitteko taata sen, että nämä kuulemiset eivät ole vinoutuneita? No tietysti kaikki voivat vastata näihin kysymyksiin, mutta joskus asiat, kun ne eivät tapahdu luonnollisesti, niin ne täytyy sitten saada tapahtumaan. Eli puoleltanne, onko teillä sellainen menettelytapa, että voitte tehdä niin kuin on ehdotettu PRIPSien osalta, eli että järjestätte kuluttajapaneelin, jotta siellä voidaan kertoa, millaista, ohjaus, millaista ohjekirjaa haluaisit lukea, koska sehän nyt on tämän lainsäädännön tavoitteena viime kädessä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mieli hyvin. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Jos ei, niin sitten nämä neljä vierastamme saavat vastauspuheenvuoron. Ja ehkä Dökkervin Fesmasta ensin. Ja meillä on 25 minuuttia, eli kuusi minuuttia kukin saa vastausaikaa. Thanks a lot to, um, uh, Kiitoksia ja kiitän parlamentin jäseniä kiinnostavista joskus kriittisistäkin kommenteista, mutta tämä oli kaikki vain hyväksi. Rova Bornova, joka sanoi, että parlamentti on luonnollinen kumppani, samoin neuvosto on luonnollinen kumppanimme, ja mielestäni meidän pitäisi yrittää edistää sitä ajatusta, että tapa, jolla neuvosto tekee työtä ja valvoo, on täysin erilaista toimintaa kuin kansalliset viranomaiset vastuuviranomaiset tekevät valvoja neuvostossa valvontaneuvostossa ja mitä enemmän pyrimme osoittamaan, että nämä ovat kaksi erillistä osaa, niin silloin teemme palveluksen sekä viranomaisille että neuvostolle ja niiden toiminnalle. Tämä on ehkä yksi sellainen ajatus, joka kannattaa ottaa esille. Yksi kysymys, joka tuli esiin monissa puheenvuoroissa, koski pankkisektoria, pankkitoimintaa toimijoiden sopimuksessa tunnustetaan, että niputtaminen on käytäntö, johon liittyy etuja, ja yksi etu niputtamisessa on, että se yksinkertaistaa sääntöjä niiden kohdalla, jotka sitten niitä täytäntöön panavat käytännössä. Me näemme tämän tällaisena täsmennyselementtinä. Ja kun ehdotamme niputtamista tai asetusten säädösten niputtamista, niin silloin me kerromme myös tarkoituksesta niputtaa Ja sitten voidaan myös miettiä, onko niputtaminen ehkä liiallista vai ei. Tämä, tässä, tässä ehkä rajoitetaan mahdollisuuksia esittää vastalauseita, mutta kun kerran niputtaa erilaisia säädöksiä, niin silloin yhdistetään erilaisia asioita. Siis niputtaminen on tavallaan, tavallaan lisää sääntelyä, se kulkee tavallaan molempiin suuntiin. Tärkeintähän tässä on niputtamisen logiikka syntyykö sen tuloksena parempi tason kaksi säädös, joka on helpompi täytäntöön panna käytännössä. Yksi kysymys, joka tuli esille, oli se seikka, että pitää pitää kiinni yksitasosta. <clears throat> Mutta niin kuin Ruva Peres sanoi, eri tapauksissa toimivaltuudet ovat todellakin varsin laajat ja tämän takia puheenvuorossaan Steven, Steven viittasi poliittisiin päätöksiin, koska nämä mandaatit ovat niin laajoja, että oli varsin vaikea päättää. Tässä ehkä jopa ylitettiin tämä valvontaviranomaisasetuksen tarkoitus. Pyrittiin keskittymään tekniseen tasoon. Sitten kuluttajatesti mittaus olemme tehneet tällaisen BRICS-tuotteiden kohdalla, kohdalla. Tämä oli tosi syvällinen, mielenkiintoinen harjoitus. Pyrittiin juuri tukemaan työtä, jota asiassa tehdään. Ja Steven varmasti voi kertoa tästä enemmän. Vielä lyhyesti kahdesta seikasta aikarajoista. On totta, että eri tapauksissa olemme olleet myöhässä, mutta osittain olemme sen takia myöhässä, että olemme huolella tarkastelleet standardeja ja konsultoineet, harkineet, miettineet, täyttääkö tämä eri intressit ja miten tämä vaikuttaa vaikka kasvun. Meidän pitää ottaa todella nämä aspektit huomioon huolellisesti. Tämä ajatustoiminta tarkoittaa myös, että kuunnellaan, keskustellaan teidän kanssanne ja sen valtioiden kanssa ja aika, jonka käytämme tähän, tai tarkoituksena on löytää yhteinen kanta ja se, että varmistetaan, että päätöksenteko etenee. Tämä ei ole ehkä kaikkein avoin vaihe, joskus tähän nyt jo paljon epävarmuutta. Joissain tapauksissa tämä johtaa siihen, että me päätämmekin muut, muuttatteko te laittaa sen takaisin? Se on yksi mahdollisuus, joka on varattu valvontaviranomaislainsäädännössä. Toisissa tapauksissa tämä ehkä tarkoittaa muun tyyppistä keskustelua. Siis minkälaisia mahdollisuuksia lainsäädännössä on hyväksyä tai muuttaa. Näitä kaikkia mahdollisuuksia käytetään, mutta yritämme toimia virallisesti niin, että myös ymmärrämme, mitä huolenaiheita esimerkiksi neuvostolla ja muilla tahoilla on. Ja vielä lopuksi herra Giikoltin kysymyksen tarkasteluun. Me julkaisimme syvällisen tarkastelun 2014 koskien valvontaviranomaisia. Tänä vuonna myöhemmin ehkä tulee valkoinen kirja hallinnoinnista johdosta. Tänä vuonna on saatu paljon kokemusta tai viime vuonna olen kokemusta täytäntöönpanon toimenpiteistä, ja me voimme tästäkin esittää teille ehdotuksia. Uh, I don't have a precise... Siis milloin? Um, Ei ole mitään täsmäistä päivämäärää tämän vuoden keski-loppupuolella. For uh, ESMA, Mr. Kiitos sitten ESMasta, Major. Thank you very much for the... Kiitos rakentavista kommenteista, joita valiokunnan jäsenet esittivät. Yritän vastata joihinkin kysymyksiin. Aikaa toki on vain kuusi minuuttia. Voi olla hieman päällekkyyttä myös kollegoiden vastausten kanssa. Ensinnäkin johdonmukaisuus tason yksi ja tason kaksi välillä. Oikein hyvin selitettiin, että joskus on vaikea ymmärtää, mistä on sovittu tasolla yksi. Voi vakuuttaa, että aivan hyvässä uskossa pyrimme aina noudattamaan tasoa yksi Tästä ei voi olla epäilystäkään. Kun ajatellaan kolmikantaroolia, roolia, niin muotoilen tämän avoimella tavalla siinä mielessä, että voisimme keskustella siitä, minkälainen olisi oikea toimintatapa. Ymmärrän huolet, jotka liittyvät kolmikanta osallistumiseen, mutta voisiko olla muita tapoja varmistaa, että me todella ymmärrämme tämän prosessin ja ymmärrämme sen, että nykyistä asetelmaa täytyisi kunnioittaa emme tietenkään osallistuisi kolmikantaa, vaan saisimme parempaa käsitystä, päivitettyä tietoa prosessista. No sitten muihin kysymyksiin. Tahattomat vaikutukset, joita syntyy. Meillähän on teknisiä standardeja juuri sen takia, että niitä voidaan nopeammin sopeuttaa kuin asetuksia tai direktiivejä. Aivan varmasti teknisiä standardeja tarkistamme, joita on hyväksytty. Katsomme myös, mikä vaikutus niillä on markkinoihin. aikaisesti olemme sanoneet, että joskus tekniset standarditkin vaativat yhdeksän kuukautta ennen kuin ne saadaan hyväksytyksiä valmiiksi. Jotkut päätökset on nyt ikään kuin teknisissä standardeissa, niin yhdeksän kuukauttakaan ei tässä ole sopiva. Esimerkiksi keskusvastapuoliselvitys tai kaupankäyntivaatimusjärjestelyn tulisi olla pikemminkin valvontapäätös eikä niinkään tekninen standardi. MIFID 2 ja avoimuusjärjestelyt. Pidän kiinni siitä, että tekninen standardi, jonka komissiolle toimitimme, on hyvä ja vakaa standardi. Me ymmärrämme huolet siitä, onko tämä riittävän likvidi instrumentti. Me seuraamme lainsäätäjän toimia, jotta saisimme äh, myös joukkovelka markkinoille lisää valoa, avoimuutta ja tässäkin haluamme avoimuusvaatimuksia noudattaa. Suosittelisimme komissiolle sitä, että tämä standardi hyväksyttäisiin tällaisenaan. Jos sitä halutaan muuttaa, niin meillä on selkeä reitti asetuksesta löydettävissä, miten tämä tulisi toteuttaa. Se kuuluu komission asioihin ja heidän mahdollisuutensa on toki muuttaa tätä. Se määrätään selkeästi asetuksessa ja tämän jälkeen me voimme sitten antaa oman kantamme, oman näkemyksemme tästä muutoksesta. Sidosryhmien huomioiminen tasapainoisesti ja palaute, jota saamme sidosryhmiltä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että alan toimijat ovat paremmin järjestäytyneitä, heillä on paremmin rahoitusta, voivat näin olla paikalla sidosryhmien kuulemisessa. Säätelijöiden on varmistettava, että tapaamme myös kuluttajien edustajia. Kun katsomme sidosryhmä kuulemisia, niin olemme jatkuvasti vaatineet sitä, että haluamme mahdollisimman suuren edustuksen myös piensijoittajien taholta ja kuluttajien taholta. Fintech-kysymyksessä seuraamme kysymystä tarkasti. Muiden valvontaviranomaisten kanssa jo joku aika sitten käynnistimme menettelyn ja myös ESMA on hiljan kuullut tästä teknologiasta, jota alalla käytetään. Tällä on etuja myös rahoitussektorin kannalta. No sitten vuodoista sanoisin vain, että olen pettynyt vuotojen takia. Ymmärrän, että vuodot vaarantavat nykyisen mallimme. Olette pyytäneet lisää tietoa. Ymmärrän täysin, että tästä voi syntyä ongelmia, jos luottamuksellisten asiakirjojen kanssa sitten syntyy vuotoja Esman ulkopuolelle. Meillähän on luottamuksellisuusjärjestelyt. Kaikki ne johtokunnan jäsenet joutuvat allekirjoittamaan sitoumuksen luottamuksen osalta ja myös henkilökuntaan on tällaiset va- vaatimukset. Meillä oli hiljan tapaus, jossa tunnistimme vuodon lähteen ja myös johtokunnan jäsen mainittiin ja tunnistettiin. Ja tästä tapauksesta on vaadittu ja pyydetty myös tutkimusta. No sitten avoimuuteen ja tapaamisen sidosryhmien ja teollisuuden edustajien kanssa. Ensinnäkin meidän on oltava täysin avoimia, kun ajattelemme johtajien ja puheenjohtajien kanssa yhteyksissä oloa. Esman henkilökunta ja muut viranomaiset joutuvat noudattamaan eturistiriitapolitiikkaa hyvin tiukasti. Haluaisin korostaa, että ESMAn henkilöstöllä ei ole äänestysvaltuuksia, puheenjohtajalla ei ole äänioikeutta. Viime kädessä päätöksen tekevät johtokunnan jäsenet ja äh, myös komissio. Jos tämän tyyppisiin kysymyksiin perehtyy, niin täytyy katsoa myös suhteellisuutta. En usko, että tällaista vaatimusta toistaiseksi on esitetty komission tai kansallisten toimivaltaisen viranomaisten osalta. On otettava huomioon myös resurssit ja aika, joka tässä vaaditaan. Me toimimme avoimesti myös puheenjohtajan ja joht- täytäntöönpanevan johtajan osalta. EBA, European Banking Association. Ja sitten Euroopan pankkiliitosta. Farkas. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnan jäsenet, kiitoksia mahdollisuudesta vastata näihin kysymyksiin. Yritän keskittyä nyt tiettyihin kysymyksiin, jotka oli suunnattu suoraan meille kaikille tai sitten pankkiliitolle. Ensinnäkin meillä pitää olla koordinaattoja eli alojen välillä. Se tuli selväksi monissa puheenvuoroissa. Ja olemme samaa mieltä siitä, että koordinointia pitää parantaa me olemme jatkuvasti yhteydessä tässä komiteassa sekä muodollisesti että epämuodollisesti. Tämä ei liity pelkästään näihin yhteisiin tuotteisiin, vaan myöskin muihin kysymyksiin, joissa on yhtäläisyyksiä tai jopa välillä päällekkäisyyksiä. Meillä on epämuodollista keskustelua teknisellä tasolla ja myöskin hallinnon tasolla jatkuvasti, ja me olemme alati yhteydessä komission yksiköihin, jotta pystymme parantamaan sisäistä koordinointia entisestään näiden eri alojen välillä. Eli me tuemme tässä ehdottomasti sitä, että koordinointia tulee tosiaan parantaa. Ja sitten toinen kommentti. Stevenin alustuksessa tuli esille tämä mahdollisuus ottaa nämä ESASit mukaan tason yksi prosessiin, jotta voimme paremmin ymmärtää, mikä tausta on poliittisilla kompromisseilla tai poliittisilla tavoitteilla, jotka tulevat esille näiden tason yksi teksteissä. Ja tästä kommentoisin, että tarkoituksena ei ollut mitenkään, että tässä oltaisiin muodollisesti mukana ykköstason prosessista, koska me ymmärrämme tämän institutionaalisen rakenteen tason yksi lainsäädännössä, vaan tarkoitimme sitä ja pyrimme siihen, että olisi mahdollisuus olla tarkkailija silloin tällöin kaikkein kriittisimmissä kolmikantaneuvotteluvaiheissa, kun tason yksi lainsäädäntöä hiotaan loppuun, jotta ymmärtäisimme täysin, millaisia poliittisia mandaatteja – sitten saamme ja mitä meiltä sitten odotetaan. Ja kolmas asia liittyy avoimuuteen. Ja Steven jo otti esiin monia kohtia. Ensinnäkin, kun meillä on julkisia kuulemisia, me julkistamme teollisuuden panokset yksityiskohtaisesti eurooppalaisten käytänteiden mukaisesti. Ja sidosryhmissä, kuten tiedämme, Siellähän on hyvin erilaisia sidosryhmiä ja myöskin voimakkaita teollisuuden edustajia. Ja me julkistamme hyvin yksityiskohtaiset pöytäkirjat näistä kokouksista, jotta teollisuuden panokset voidaan havaita. Ja kuten Gigold mainitsi, me haluamme julkistaa kaikki yhteydet, joita meillä on teollisuuden suuntaan, myöskin henkilö, henkilöstön tasolla. Teemme tämän ensimmäisen neljänneksen jälkeen ja olemme sitoutuneet keskustelemaan tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä esittelijän, varjoesittelijöiden tai yksittäisten valiokunnan jäsenten kanssa, jotta voimme antaa parlamentille avoimuutta, ja sama koskee neuvostoa FSE-kokouksissa. Ja sitten nämä vuodot. Meilläkin on tällainen luottamuksellisuussopimus, eli asiakirjat on pidettävä salaisina – ja olen myöskin hyvin pettynyt, kuten Steven, eli kun ja jos asiakirjoja vuodetaan teollisuudelle tai joskus jopa tiedotusvälineille. Ja mekin yritämme rajoittaa näiden asiakirjojen kiertoa, mutta täytyy ymmärtää, että ne yleensä kyllä kierretään aika isolle joukolle ennen kokouksia. Eli tämä on kyllä kysymys, jota nyt yritämme hoitaa. Ja sitten oli vielä yksi asia, jonka Giegold otti esille, eli tämä globaali prosessi, Baselin prosessi. Ja kollegoillamme on samanlaisia prosesseja markkinoilla. Ja Baselin prosessissa käytännössä Baselin komitean täysjäseniä ovat yhdeksän jäsenvaltiota, ESV ja SSM, ja komissio on siellä tarkkailijana ja me olemme mukana sitten tarkkailijoina näissä neuvotteluissa ja olemme mukana myöskin tässä teknisen tason keskusteluissa Baselin prosessissa. Eli me olemme tarkkailijoina mukana näissä neuvotteluissa. Ja sitten mainitsitte tämän, tämän kauppakirjan uudistamisen. Se kesti vuosia saada päätökseen ja tätä on valvottu ja olemme olleet tässä mukana ja sitä nyt on tarkasteltu ja siitä on tehty vaikutusten arviointi. Ja tämä lopullinen asiakirja, joka hyväksyttiin ja julkistettiin, siitä tietysti tulee sitten osa lainsäädäntöprosessia kaikilla tasoilla ja kaikkialla maailmassa. Eli meidän täytyy hyvin voimakkaasti keskittyä tähän tarkasteluun Euroopassa, ja voin sanoa, koska kysymys, joka liittyy siihen, missä vaiheessa lainsäätäjien on oltava enemmän mukana, niin me olemme valmiita olemaan enemmän yhteydessä Euroopan parlamenttiin kysymyksissä, joita on tulossa käsiteltäväksi teknisissä elimissä. Ja sitten fintech, viimeinen kohta. Meillä on hyvin ty- samantyyppisiä pyrkimyksiä. Me katsomme, mihin kehitys kulkee. Me olemme myöskin laatineet raportin, johon voitte tutustua koskien virtuaalivaluuttoja ja niihin liittyvät riskit. Pankkiliitto julkisti tämän raportin viime vuonna ja se herätti paljon huomiota globaalisti ja myöskin Euroopan viranomaistasolla. Se oli keskittynyt enemmän riskeihin ja mahdollisuuksiin, mutta täytyy myöskin katsoa, millaisia, mahdollisu- millaisia mahdollisuuksia innovaatio tuo mukanaan. Montal. Kiitos sitten vielä lopuksi Jevasta Montalvo. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä viimeisen viikon aikana. Ja vaikka olemmekin hyvä yhteistyö työtä on ollut. Tänään puhumme teknisistä standardeista täytäntöönpanoasetuksista ja muistan hyvin, hyvin vielä 2008-2009 ehdotukset, joita tuli ja mikä oli eri toimijoiden rooli, mitä tuli viranomaisten teknisiin neuvoihin. Kiitos pank- Euroopan parlamentin tuen olemme saaneet tämän tekstin, jonka meillä nyt on. Tänään puhumme teknisistä roolista, joka valvontaviranomaisilla on. Ne ovat riippumattomia teknisiä elimiä ja haluaisin sanoa, että olemme tehneet tässä hyvää työtä, mutta niin kuin on sanottu, olemme vielä valmiit parantamaan toimintaa. Mitä tulee kysymyksiin, joita meille tehtiin, ja jotta ottaisin myös näkemyksen, koska herra Major puhui jo kolmesta valvontaviranomaisesta ja koko prosessista. Pyydän anteeksi, jos nyt kaikkea ehdi käydä läpi, mutta käyn, tartun yhteen asiaan, jossa hiukan nyt osoittaisi myös sormella, nimittäin suuntaviivojen määrä. Erityisesti ei passa, puhumme erilaisista lähestymistavasta. Me päätimme sellaista lähestymistavasta, että normaalin tekstin artikat voitaisiin nimetä suuntaviivoksi. Tässä äh, tämä naming and shaming puoli, minä ehdotin, että haluttiin helpottaa, helpottaa täytäntöönpana. Vähän niin kuin te puhuit äsken niputtamisesta, kun eri tekstit kootaan yhteen, niin voidaan tiivistää niitä yhteen nippuun. Sitten kielteisiä vaikutuksia, joita voi tulla tiedottamista, jos näitä suuntavia on liian paljon, niin kuin nyt on ollut, se oli virhe, mutta tähän oli kuitenkin hyvä syy. Ja jos tarkastelee koko tekstiä kontekstissa, niin ei siinä ylitetä suuntavivojen perusalaa. Tässä pyritään lisäämään lähent- konvergenssia ja selkeyttä. Sitten odottamattomat lainsäädännön vaikutukset on erittäin tärkeä asia mielestäni. Tässä pyrimme kahteen asiaan. Ensinnäkin haluamme tehdä tietoisia päätöksiä, joissa tehdään kunnolliset vaikutusarvioinnit ja yritämme mahdollisuuksien rajoissa käyttää saatavissa olevaa tietoa. Ja parlamentti on tässä tukenut meitä kovasti. Yritämme saada parhaat joukot tekemään tätä teknistä työtä, koska korostan, olemme teknisiä eh, elimiä. Sitten kolmas kohta, joka on tullut esille ja haluaisin sitä kommentoida, koskee BRIPS-konsultaatiota ja koordinaatiota sektoreiden välillä. Mielestäni tämä on erinomainen esimerkki. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että tämä on ehkä paras esimerkki hyvästä yhteistyöstä ja tuloksista viranomaisten kesken. Olemme auttaneet eri lähtökohdista, eli sektoreilla, eri näkemykset, eri realiteetit, mutta meillä on yhteinen tavoite nimittäin parantaa tilannetta vähittäisasiakkailla. Siksi pystymme tekemään koordinoidusti yhteistyötä ja saimme aikaan myönteisiä tuloksia, mitä tulee tietoihin, konsultaatioihin, me olemme kuulleet BRIPSin tiimoilta. Meillä on myös muita kuluttajakokouksia vasta viime viikolla. Meillä oli kuluttajaesuttajia Frankfurtissa vierailulla. Minulla oli ilo tervehtiäkin heistä joitain ja yritimme saada aikaan tasapainon. Ja Tasapainohan ei kyllä ole ihan mahdollista aina. Me käytämme eri välineitä, niin kuin herra Majorkin puhui, jotta löytää tasapaino itse alan ja kuluttajien ja muiden välillä ei ihan teellistä, mutta ymmärtääkseni kuljemme oikeaan suuntaan. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee eh, pääosasto FIMSin, miten me käytämme tietoja alalla, mikä se riskejä ja mahdollisuus tähän liittyy, mitä tulee oman teollisuuden alaamme tavallaan, tässä sektoriimme, niin joillakin on isoa dataa, erityisesti vakuutusalalla, ja kun me käytämme sitten tietoja, tietotekniikkaa hyväksemme, Tähän, tämä liittyy resursseihin, valmiuksiin, tähän liittyy oma, oma kustannuseränsä, mutta myös näin voidaan auttaa meitä työssämme. Sitten erilaiset vuodot ja paljastukset. Herra Kiikot, on se tämän hiukan eri tavalla kuin te. Kun te pyysitte meiltä asiakirjoja, emmekä anna niitä, niin me, meille tämä on oikea signaali, että henkilöstö tekee työtä oikein ei jopassa. He eivät vain anna näitä asiakirjoja teille, ei, mutta ei kenellekään, joten vuodot eivät johdu meistä en pyytänyt, että henkilöstönne rikkoo sääntöjä, vaan haluaisin nyt tämän tehdä selväksi. But generally speaking, I know that my staff... Tiedän kyllä, että henkilökuntani ei tällaista tee ja olen siitä varsin tyytyväinen, mutta sama, sama teidän kohdalla joskus olen saanut asiakirjoja myös te, sektorilta itseltään, mitä tulee näihin paljast- ilmoituksiin. Johto Esmassa ja muualla paljastaa kaikki kokouspöytäkirjat, joihin me osallistumme ja mielellämme äh, Arvioimme sitä, voidaanko tämä lisätä myös keskijohdon tasolle tällainen avoimuus. Thank you very much for, uh, for... Kiitoksia näistä vastauksista. Tähän päättyy tämä esityslistan kohta. Ja odottelemme sitten tämän keskustelun jatkoa. Ja meillä on tulevaisuudessa varmaan sitten samantyyppisiä keskusteluita teidän ja järjestöjenne kanssa. Eli kiitoksia. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan kuusi. Eurooppalainen ohjausjakso talouspolitiikan koordinointia varten vuotuinen kasvuselvitys. Keskitymme nyt painopistealueisiin, esimerkiksi rakenneuudistuksiin, investointien lisäämiseen Euroopassa, finanssipolitiikan vastuullisuuteen. Monet tarkistuksista, siis niitähän tuli 470, ja monet olen kuullut, että varjoiset ovat järjestäneet jo kokouksen ja ensi viikolla on vielä kaksi kokousta. Tänään meillä on noin 50 minuuttia aikaa käsitellä tätä asiaa, mutta kuten aina, aluksi haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Rodriguezille. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo hyvässä vaiheessa kun teemme yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunta käsittelee tarkistuksia, jotka on jätetty. Niitä oli paljon. Ne osoittavat valiokunnan suurta kiinnostusta tähän aiheeseen. Niin kuin kaikki tiedämme, Euroopassa eletään erikoisia aikoja näiden kriisien takia. Sen takia meidän on varmistettava vahvempi elpyminen ja myös tasapainoisempi elpyminen. Tästä syystä Euroopan parlamentilla on erityinen vastuu. Sen täytyy saada selkeä tulos aikaiseksi vuosittaisesta kasvuselvityksestä ja välittää selkeä viesti, miten varmistamme vahvemman ja tasapainoisemman elpymisen. Parlamentin tulisi tehdä vuosittaisesta kasvuselvityksestä kolme hyvää mietintöä. Tärkein on se, jonka tämä valiokunta hyväksyy. Ohjausjakson puitteissa Euroopan parlamentin roolia tulisi vahvistaa. Me olemme jo saaneet edistystä aikaiseksi. Ensimmäistä kertaa nimittäin parlamentti saattoi tuoda omat huolensa esille täysistunto kuulemisessa täällä Brysselissä ennen kuin vuosi, vuosittainen kasvuselvityspaketti hyväksyttiin. Tämä on siis edistystä. Euroryhmän puheenjohtaja tuli täysistuntoon. Hän kuunteli parlamentin esittämiä huolia. Nyt me teemme tämän mietinnön hyvissä ajoin ennen kevään Eurooppa-neuvostoa. Se on taas tärkeä vaihe, jota kautta parlamentti voi olla relevantimpi, kuin ajattelemme lopullisia päätöksiä. Nyt haluaisin korostaa keskeisiä seikkoja, joista keskustelemme varjoesittelijöiden kanssa. Ja oikeastaan myös päähuoliani. Ensinnäkin niin sanottu poliisimiksi. Viime vuonna onnistuimme määrittelemään paremman politiikkojen yhdistelmän, finanssipolitiikan konsolidointi, vajeiden vähentäminen. Uskon, uskomme, että tämä policy mix on oikea ja relevantti, mutta katsomme myös, että tulisi kiinnittää lisähuomiota kotimaan kysyntään. Kotimaan kysyntä on tärkeää, kun ajattelemme mahdollisuuksia investoida, investoida sisämarkkinoihin, saada siitä hyötyä irti ja globaalisti näkyvät eivät ole niinkään hyvät, niin kuin kaikki tietävät. Meidän täytyy siis kompensoida näitä kielteisiä globaaleja näkyviä kiinnittämällä enemmän huomiota kotimaan näkymiin. Totta kai Euroopan talouden tulisi pysyä kilpailukykyisenä ja tähän me kiinnitämme suurta huomiota. Sitten investoinneista. Pitäisi selkeästi tuoda esille tarve käyttää Euroopan investointisuunnitelmaa ja EFSI-rahastoa paremmin hyödyksi strategisten prioriteettien mukaisesti. Nehän ovat linjassa Eurooppa 2020 strategian prioriteettien kanssa. Toiseksi on varmistettava, että rakennerahastot toimivat paremmin yhdessä linjassa EU e 2020 prioriteettien kanssa – Totta kai paljolti tämä riippuu siitä, miten rahoitusjärjestelmä kokonaisuutena toimii. Sen äh, takia pitää tehdä pankkiunioni valmiiksi ja rakentaa myös pääoma markkinaunioni. Meidän on pohdittava todella laajoja rakenneuudistuksia, jotka liittyvät eläkejärjestelmiin, myös innovaation, kehitys- ja tutkimustoimintaan, veronkantoon, veronkantojärjestelmiin ja niin edelleen. Tulevassa kilpailukyky neuvostoissa tuli, tulisi nimenomaan keskittyä näihin kysymyksiin. Tätähän Euroopan komissio on uutena ajatuksena esittänyt. Kun ajatellaan finanssipoliittista äh, julkistalouden äh, vakauttamista, niin me haluamme totta kai vastuullisuutta. Tunnustamme sen, että joissakin jäsenvaltioissa edelleenkin on paljon julkista velkaa. Se on suuri huoli. Meidän täytyy jatkaa julkisen talouden vakauttamisponnisteluja. Tähän liittyy toinenkin tekijä taakan vähentämiseksi. Täytyy pyrkiä saamaan kasvuja ja investointeja aikaiseksi. Sen takia haluamme komission tiedonannon vakaus- ja kasvusopimuksen sisärakennetusta joustavuudesta. Sitä voidaan käyttää uusiin haasteisiin vastaamisessa. Nythän haasteita tulee muun muassa tästä käynnissä olevasta pakolaiskriisistä. Sitten vahvasti kommentimme euroalueen tilannetta – vuosittaisen kasvuselvityksen innovatiivisimpia osiahan tämä juuri on. Katsomme, että euroalue tulisi nähdä taloudellisena yksikkönä, kokonaisuutena, koska sillä on globaali vaikutus ja toiseksi meillä on myös huomattava keskinäinen riippuvuus euroalueen osallistujien kesken. Meidän on arvioitava finanssipoliittista asemaa kokonaisuutena eri tarkoitusperien näkökulmasta. Ensinnäkin kun ajattelemme euroaluetta, on varmistettava, että huomioidaan sekä finanssipoliittinen vastuu että myös kasvun tukeminen. Toiseksi meidän on arvioitava, minkälainen rahoitusvaje, kuilu meillä on euroalueella. Ja on perehdyttävä siihen, miten tällaiset investointivajeet voidaan kuroa umpeen. Meidän täytyy jäsenvaltioiden kesken äh, kuroa tätä investointikuilua umpeen. Tulisi järjestää myös keskustelu siitä, miten voisimme saada äh, taloudellista ja sosiaalista lähentymistä aikaan euroalueella ja miten voimme makrotaloudellista epätasapainoa vähentää. Ne ovat toki pienentyneet, mutta ne ovat edelleenkin olemassa ja aiheuttavat huolta. Käymme mielenkiintoista keskustelua varjoesittelijöiden kanssa tästä aiheesta. Oikeastaan on kaksi eri tapaa vähentää makrotalouden epätasapainoa. Ensinnäkin pyydetään niin sanotuilta vajemailta sitä, että ne vähentävät kustannuksiaan, sosiaalimaksujaan, maksujen osuutta ja näin voivat tuoda vähemmän tavaraa maahan. Tämän tuloksena käy niin, että yleinen elpyminen Euroopassa estyy, heikentyy. Sen takia tulisikin pohtia toista tapaa vähentää makrotalouden epätasapainoa. tarvitaan vajemaiden ponnisteluita, niiden täytyisi olla kilpailukykyisempiä. Niiden tulee tehdä myös tarvittavat rakenneuudistukset ja investoinnit. Tämän lisäksi ne maat, joilla on ylijäämää, ulkoista ylijäämää, niiltä pyydetään myös osallistumista. Näille maille se tarkoittaa, että kotimaan kysyntää tulisi elvyttää investoimalla ja, ja sitoa palkat paremmin tuottavuuden kehitykseen. Meistä tämä keskustelu on hyvin tärkeää. Vuosittaisessa kasvuselvityksessä tulisi porautua näihin aiheisiin entistä paremmin. Sitten vielä kommentti hallinnollisesta ja ohjauksesta. Euroopan parlamentissahan olemme todenneet, että meidän tulisi pyrkiä siihen, että saisimme ohjausjaksosta toimielin sopimuksen ja vahvistaisimme Euroopan parlamentin roolia. Parlamentille tämä tarkoittaisi sitä, että meillä olisi jo ennakkovaiheessa tärkeä asema silloin, kun Eurooppa-neuvosto asiaa käsittelee. Näin voisimme saada myös vuorovaikutusta paremmin neuvoston, parlamentin ja komission kesken. Minä olen myönteisellä mielellä keskustelujen suhteen. Uskon, että voimme saada hyvällä pohjalla olevan uskottavan mietinnön aikaiseksi, mutta varjoesittelijöiden kanssa työsarkaa vielä riittää. On hyödyllistä kuunnella heitä ja myös muita valiokunnan jäseniä näistä kysymyksistä. Tässä kaikki. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä EPPstä Pavnova. Thank you, Chair. I'm stepping in. Kiitoksia. Edustan Ferberia. Haluaisin kiittää Rodriguezia hänen tekemästään työstä. Ja varjoesittelijän nimissä otan esiin pari avainkohtaa EPPn kannalta. Eli ensinnäkin puhuisin siitä, että vaikka tämä mietintöluonnos oli ihan kohtuullinen, niin osio, joka liittyy euroalueeseen, sisältää pari kriittistä kohtaa meille. Yhtäältä mietinnössä on korostettu käyttötili ylijäämiä, ja niistä puhutaan aika kielteisessä valossa, niin EPPssä me haluaisimme keskittyä myönteisiin kerrannaisvaikutuksiin, arvoketjussa ja joihin nämä ylijäämät liittyvät. Ja mietinnössä puhutaan euroalueen neutraalista veroasenteesta, mitä tulee tähän investointivajeeseen. Ja meistä tässä nyt viedään huomiota tärkeimmiltä ongelmilta, eli jäsenvaltiot eivät pidä kiinni sovitusta säännöistä. Ja EPP haluaisi korostaa kunkin vastuuta hoitaa omat alijäämänsä ja epätasapainonsa. Ja myöskin, kun puhutaan näistä symmetrisistä mukautuksista, joista mietinnössä puhutaan, niin se on ihan väärä lähestymistapa ja tällä tavalla heikennetään vahvoja. Eli meillä pitäisi olla lähentymistä kohti parasta suoriutumista. Ja sitten tässä halutaan ottaa mukaan lisäindikaattoreita ohjausjaksoprosessiin ja riskinä on se, että unohdetaan kilpailukyky. Ja joka tapauksessa, jos tällaisia lisää sosiaalisia indikaattoreita otetaan mukaan, niin kuin komissio on ehdottanut, niin on varmistettava, että niillä on sama status kuin muilla indikaattoreilla ja että voidaan käynnistää sitten syvällisempi tarkastelu ja sitten muita painopistealueita näiden lisäksi haluaisimme enemmän korostaa neljä kohtaa. Yksi niistä liittyy ongelmiin, jotka eivät noudata näitä sääntöjä. Sitä pitäisi korostaa paljon enemmän. Ja sitten joissain maissa on nollakasvua, koska siellä ei panna täytäntöön rakenneuudistuksia. Tähän ei ole puututtu mietinnössä. Ja sitten monissa jäsenvaltioissa ei ole noudatettu näitä maakohtaisia suosituksia. Ja sitten on nähty, että on liian vähän keskitytty tuottavuuden lisääntymiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Sehän on tärkeä tavoite. Ja sitten nämä tarkistukset ja kompromissitarkistukset – Tästähän varjoesittelijät keskustelivat varjokokouksessa, joka jo pidettiin. Olemme pitkälti samaa mieltä Alden ja ECRn kollegoiden tarkistusten kanssa, mutta jotkut tarkistukset, jotka on otettu mukaan jo kompromisseihin SND-ryhmästä, ne kyllä poikkeavat huomattavasti näistä lähinnä kohtuullisista kannoista mietinnössä. Ikävä kyllä nämä kompromissit heijastelevat aika paljon linjaa, joka SNDllä on näissä kysymyksissä. Ja tässä voitaisiin kyllä tehdä enemmän työtä mielestämme, koska ne olivat hyvin kaukana meidän odotuksistamme. Eli me odottelemme nyt myönteistä yhteistyötä tulevina päivinä, kun varjoisit esittelijämme haluaa pitää kiinni tästä aikataulusta. Kiitos. For the East... Kiitos sitten ECRstä. Hanstorg ei pääse paikalle, hän pahoittelee. Ja sama koskee Tremosa Aldesta. Eli sitten Papadimulis Guesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Varjo esittelemme on myös poissa. Joten puheen sijaan haluaisin kiittää Rova Rodriguezia työstä, jota hän on tähän mennessä tehnyt, samoin tästä mietinnön esittelystä poliittisten ryhmien arvostelu, jota olemme esittäneet Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa kohtaan, ovat hyvin tiedossa. Haluaisin sen tehdä joitakin ehdotuksia siitä, minkä pitäisi muuttua, jotta asiat sujuisivat myönteisemmin. On totta, ja olen samaa mieltä esittelee Rodriguezin kanssa, että tarvitsemme vankempaa, tasapainoisempaa kasvua nyt kasvu on anemista ja epävarmaa. Ja sisäinen tilanne on varsin eriarvoinen, epätasainen. Ja koska tähän mennessä noudatettu politiikka ei ole ollut hyvää eikä riittänyt, tarvitaan erilaista poliittisten keinojen välineiden yhdistelmää. Pitää päästä eroon tällaisesta dogmaattisesta ajattelusta, yksipuolisesta säästölinjasta. Säästödogma ei ole tuonut enempää investointeja, vaan aivan päinvastoin vähemmän investointeja. Euroopan talous etenee paljon huonommin kuin USA. Meillä on enemmän köyhyyttä, työttömyyttä, eriarvoisuutta tämän seurauksena. Euroopan parlamentin pitäisi pyytää itselleen yhä suurempaa roolia sen suhteen, miten uutta talouspolitiikkaa muotoillaan. Ja jotta keskityttäisiin enemmän kestävään kehitykseen, meidän pitäisi käyttää myös joustovaraa paremmin hyväksemme, jotta saadaan enemmän kasvua ja investointeja aikaan. Minun mielestäni pitäisi myös ottaa esiin se, että se, mitä emme näe tässä pankkiunionisuunnitelmassa, niin sieltä puuttuu vallan tämä kolmas pilari, nimittäin eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Meistä tämä on olennainen ennakkoedellytys, ei varmuuden takia, jota se toisi tallettajille, vaan se olisi myös signaali joka tukisi kasvua. Sitten toinen tärkeä kysymys, ja olen tässä samaa mieltä esittelijän kanssa, on pakolaiskriisi. Sekin vaikuttaa talouspolitiikkoihin. On joitakin ääniäyden mukaan Schengen on epäonnistunut ja meidän pitäisi joko ottaa käyttöön tällainen mini-Schengen tai päästään sitä eroon vallan kokonaan. Olen samaa mieltä komission kanssa, komissaarin kanssa, joka sanoi, että mini Schengen on yhtä kuin ei Schengeniä. Se olisi huono asia demokratian kannalta ja se olisi vastoin tiettyjä toi asioita, joista jäsenvaltiot ovat sopineet. Tämä olisi myös erittäin vahingollista taloudelle, jos ra- raja otettaisiin uudestaan käyttöön. Me emme voi valita a la carte äh, Eurooppaa. Tietysti joskus on mukavaa, kun maksetaan viljelijöille EU-sta varoja tai eri rahastosta hyödytään, mutta emme kuitenkaan halua tehdä, mitä EU päättää. On kyse sitten neuvostosta, komissiosta tai parlamentista. Tätä emme halua silloin, kun pitäisi olla yhtenäinen vastuu, niin kuin tässä pakolaiskysymyksessä. Haluaisin, että esittelijä tarkastelee myös sellaista mahdollisuutta, että joskus tulee yllätyksellisiä menoja johtuen pakolaiskriisistä. Tämä koskee omaa maata, niin siellähän yli 80 prosenttia näistä maahantulossa tapahtuu. Ehkä meidän pitäisi miettiä jonkinlaisia sääntöjä, jotta saataisiin joustaa budjettivaiheeseen. Ehkä komissio ja parlamentti, tai niiden pitäisi tarkastella vain maita ja niiden taseita ja vajeita, vaan myös tarkastella niitä maita, joiden joilla on ylijäämää. Mr. Giegold. Vihreistä herra Giegold. I have to excuse. Niin, ensinnäkin täytyy pahoitella Bas Aikhautin puolesta. Haluaisin palata mietinnön pääviesteihin. Kiitos ensinnäkin esittelijä Rodriguezille hyvästä yhteistyöstä toistaiseksi. Ihan muutama kommentti. Me olemme tehneet tarkistuksia, joissa pyydetään erityisesti vihreän politiikan strategiaa ohjausjaksossa – ja ETS. Tämä ei ole pelkästään vihreiden kanta, vaan se tehostaisi myös ohjausjaksostrategian johdonmukaisuutta kokonaisuutena. Johdonmukaisuudessa on tällä hetkellä puutetta. Se johtuu siitä, että on vakuutettu, että komissio parhaalla tavalla toteuttaa EU 2020 strategiaa ja parantaa omalta osaltaan ohjausjaksoa ohjausjaksokierroksen suositukset edellisellä kerralla, jotka liittyivät ympäristöuudistuksiin, ne sitten unohdettiin. Ilmastotavoitteet ja lippulaiva hankkeet ovat tärkeinä EU 2020-strategiassa. Jos kaikki ympäristösuositukset unohdetaan, niin sekin on ristiriidassa sen kanssa, että maaraporteissa komissio itse suosittaa, suosittelee 23 jäsenvaltiolle sitä, että äh, ryhdyttäisiin muutoksiin äh, ympäristöverotuksessa. Pyydetään kannustamaan äh, ympäristöverotusta ja puuttumaan myös haitallisiin tukiaisiin ympäristön kannalta. Muun muassa Belgia ja Irlanti eivät voi täyttää hiilidioksidipäästötavoitteitaan, sitoumuksiaan olemassa olevan politiikan kautta. Me haluamme ympäristöalan maakohtaisia suosituksia tässä ohjausjaksossa. Tämä olisi johdonmukaista myös Pariisin ilmastokonferenssin päätösten kanssa ja muiden aloitteiden kanssa, joihin komissio on ryhtynyt, esimerkiksi kiertotalouspaketti. No sitten parlamentin uskottavuus. Me olemme ylikansallinen parlamentti ja ohjausjakso miettii mietinnössä, jos emme komission suositusta tukisi eh, sen suhteen, että tarvitaan vaje- ja ylijäämämaiden lisälle eh, parempaa tasapainoa. Sanoisin tämän selkeästi myös EPPn suuntaan. Teidän perinteenne, teidän perinteenne Niin, puhun teille EPP. Jos teidän perinteenne on eh, toimia yli kansallisena puolueena, yleiseurooppalaisena puolueena, jos on vajemaita, niin sitten on oltava myös ylijäämämaita. Jos maat jätetään Euroopan ulkopuolelle, niin äh, ne jäävät sitten todellakin euron ulkopuolelle, Euroopan unionin ulkopuolelle ja sitten äh, mistä sitä kysyntää haetaan? Jostain toisilta planeetoiltako? Talou sopimuksissa tarvitaan tasapainottamista ja oikeastaan tässä vain kiistetään perustotuuksia, myös matemaattisia totuuksia. Komissio on tehnyt omat johtopäätöksensä siltä pohjalta, mitä komissio on tehnyt. Asiakirjojen pohjalta todetaan, että nyt vaihtotase EU:ssa ssa tarkoittaa sitä, että e, ei ole korjausliikettä nähtävissä ylijäämämaissa. Komissio pyytää ylijäämämaita ryhtymään tehokkaisiin toimiin, jotka vaativat e, erityisseurantaa, jotta tilanne korjaantuu. Jos on suuri vaihtotaseen ylijäämä, niin näiden maiden tulisi prioriteettina toteuttaa toimia, jotka johtaisivat siihen, että e, kotimaan kysyntää voitaisiin elvyttää ja investointia lisätä kun luotetaan ulkoiseen kysyntään, niin tästä syntyy kasvuriskejä ja tarvitaan tasapainottamista ulkomaisten ja kotimaisten tekijöiden välillä. Esittelijä ja aivan erityisesti varjoesittelijät saisivat vielä pohtia tätä strategiaa ja omaksua eurooppalaisen näkemyksen, eikä toimia niin, että ollaan kansallisten keskustelujen ohjattavissa vaihtotasen ylijäämästä. Mr. Valli. Sitten EFDDstä Valli. Thank you. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä. Ei ole helppoa löytää yhteistä kantaa täällä parlamentissa. Tämä nyt nähtiin jo viimeisten mietintöjen osalta – Eli oli näitä samoja ongelmia. Sitten täytyy puhua toimista, jotka ohjaavat kasvuun. Ja mielestäni puhuisin mieluummin kehityksestä kuin kasvusta, koska meillä on rajalliset resurssit, eli meidän pitäisi pyrkiä kehitykseen eikä jatkuvaan kasvuun. Eli nämä kolme pilaria ovat jo osoittaneet heikkoutensa ja niitä nyt uudelleen ehdotetaan ja suuret ryhmät parlamentissa ovat vielä tehneet tästä sopimuksen. No sitten tämä budjetti ja joustavuus, jota osa parlamentista on vaatinut, erityisesti sosialistit, mutta tämä joustavuus ei kuitenkaan riitä, jotta voitaisiin ratkaista ongelmat. Esimerkiksi se, että investointeja ei ole riittävästi, koska jos julkisia varoja ei ole, niin investointeja ei ole, ja sitten työttömyys se on kuitenkin pysynyt samalla tasolla. Ja sitten on yksi väestönosa, jota ei lasketa mukaan näihin tilastoihin työttömyyden osalta. Ja sitten on deflaatio-ongelma, eli rahapolitiikalla tätä ei pelkästään pystytä ratkaisemaan. Ja sitten nämä uudistukset, koska jos tehdään uudistuksia ja heikennetään palkkoja, joissain maissa ei enää pystytä devalvoimaan – ja sitten otetaan pois oikeuksia henkilöiltä, niin totta kai ihmiset raivostuvat ja etsivät sitten vastuuhenkilöitä, jotka ovat sitten poliitikkoja, ja tämä liittyy myöskin sitten komission väärään politiikkaan. Ja sitten yksityiset sijoitukset, niitä tietysti kovasti halutaan, ja niitä sitten strategisesti jaetaan – julkisiin hyödykkeisiin ja hankkeisiin, mutta me katsomme kuitenkin, että tässä on jo valtavasti mahdollisuuksia. Eli tämä on täysin vääränlaista talouspolitiikkaa ja tässä nyt jo viimeksi eurooppalaisia huijattiin edellisissä vaaleissa. Jo puolitoista vuotta sitten ehdottimme tätä, jotta löytäisiin toisenlainen ratkaisu ei se, että olisi vain joustavuutta julkisissa investoinneissa, jotta talous saataisiin uudelleen kasvuun, erityisesti maissa, joissa on valtavasti työttömyyttä. Siellä tilanne on hälyttävä. No, meidän täytyy torjua tämä tilanne, joka nyt on ollut voimassa viime vuosina, eli tämä Fiscal Compact-sopimus. Eli jos katsotaan näitä velkakysymyksiä, ja jos se tehdään säästöjen ja leikkauksien osalla, niin silloin se johtaa vain kansalaisten kurjistumiseen, mutta jos meillä olisi ohjelma, joka johtaisi jatkuvaan kehitykseen, niin sillä tavalla päästäisiin kestävällä tavalla eroon alijäämästä ilman, että se vaikuttaisi sitten kansalaisiin. Ja tämähän nyt on nähty. Ja pitää tietysti uudelleen arvioida ja tasapainottaa, kuten Sven ja muut totesivat. Eli hekin ovat mukana tässä taistelussa, koska jos on ylijäämää kauppa taseessa liikaa, niin mitä sitten tapahtuu? Se johtaa epätasapainoon ja sitten tällä hetkellä esimerkiksi Saksa ja Alankomaat, niillä on aivan valtavat ylijäämät. Saksassa esimerkiksi valtavat ja Hollannissa on tietysti tämä alhaisempi bruttokansantuote ja siellä se on vähäisempää, mutta se on lähes 10 prosenttia kuitenkin. Eli tämä tilanne tässä mietinnössä pitäisi ottaa korostetummin esille, jotta voimme ymmärtää, miten tämä tilanne on vaarallinen, kun ajatellaan muita maita lähinnä Etelä-Euroopassa. Ja sitten vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kun ajatellaan nyt tätä Euroopan parlamenttia, niin me emme voi rajoittua ainoastaan tietoihin, joita tulee hallituksilta, eli neuvostolta. Eli meille pitää nyt katsoa tätä globaalia hidastumista ja politiikkaa, jota Yhdysvalloissa harrastetaan, ja sitten deflaatio, jota on Euroopassa, pakolaiskriisi, Lähi-Itä ja sitten yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys. Kaikki nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja tämä on johtanut nyt Euroopan vastaiseen mielialaan ja ultranationalismiin. Eli meidän pitäisi ehdottaa jotain uutta, jotain postideologista, jotta voisimme hiukan pelastaa tätä tilannetta, vaikuttaa epävakauteen ja talouteen, ja jotta pystymme parantamaan Euroopan tilannetta tulevina kuukausina. Eli tässä on kaksi ratkaisua, kumpikin on vääriä. Nämä viisi puheenjohtajaa, tämähän on täyttä hulluutta. Eli tässä tähdätään tähän teknokraattisen järjestelmän, jotta olisi eurooppalaiset puitteet ja jos olisi eurooppalainen valtiovarainministeri ja ehdollisuutta. Tämä tulee epätoivoisesti epäonnistumaan ja tämä heikentää demokratiaa, koska nämä teknokraattiset vaatimukset eivät koskaan ole miellyttäneet kansalaisia. Ja sitten nationalismin paluu. Tämä saattaa johtaa ääriliikkeisiin ja tämäkin tulee epäonnistumaan. Eli tässä olisi kolmas vaihtoehto, jota ehdottaisin. Eli se, että jäsenvaltiot demokraattisesti voisivat vähän irrottautua tästä finanssipolitiikasta ja rahapolitiikasta ja voitaisiin käyttää opt-out-lauseketta yhteisvaluutasta, koska jos on yhteisvaluutta, niin silloin ei voida torjua säästötoimia. Kreikka on tästä kaikkein hälyttävin esimerkki, josta pitäisi keskustella. Eli tällainen opt-out mahdollisuus yhteisvaluutasta, jotta voidaan saada aikaan investointeja konkreettisesti. Ja sitten pitäisi olla kestävää kehitystä ja kasvua. Meillä pitää olla eurooppalaista yhteistyötä, ei meidän tarvitse sulkeutua nationalismiin, eli meillä pitää olla finanssipoliittista avoimuutta ja pankkitoimien avoimuutta ja rahoitusalan sääntelyä, ja pankkien erittelyä ja varjopankkijärjestelyn avoimuus, sehän liittyy ihan globaalin toimintaan ja muihin toimijoihin. Ja tietysti pitää kunnolla torjua vielä terrorismia ja rikollisuutta. Ja muitakin asioita voidaan tehdä tässä yhteistyössä, mutta jos me emme nyt pääse irti tästä pakkopaidasta Euroopassahan, meidän täytyy poistaa näitä kytköksiä, jotka ovat finanssipoliittisia, mutta ne liittyvät tähän yhteisvaluuttaan – niin silloin epäonnistuminen on väistämätön kaikkialla. Sekä tässä viiden puheenjohtajan raportissa että tässä nationalismin palussa Eli meidän täytyy miettiä tätä kolmatta vaihtoehtoa, jonka juuri selitin. Okay, for the uh, ENF. Ja ENFstä Kapolo vielä. Niin, minä olen ENFn varjoesittelijä. Tämän vuosittaisen kasvukertomuksen prioriteetit ovat selkeitä ja sellaisia, joita on ollut viime vuonna, eli pitää vahvistaa investointeja, pitää toteuttaa rakenneuudistuksia ja pitää vahvistaa budjettia kasvuystävällisellä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Ja esittelijä tässä luonnoksessa on toiminut ihan hyvin, se on laadittu hyvin. Ja hänen mielestään investointien osalta pitäisi hyödyntää eurooppalaisia strategisen rahaston varoja ja pitäisi hyödyntää myöskin rakenne- ja investointirahastoja. Se on tietysti ihan oleellista. Tässä puhutaan julkisista investoinneista, mutta täytyy muistaa myöskin yksityiset investoinnit, joita pitää saada enemmän. No, tässä puhutaan näistä investoinneista ja puhutaan tästä pankkiunionin kolmannesta pilarista eli talletussuojasta. Ja tästä asiasta pitää kyllä vielä keskustella tästä uudelleen jaosta maiden osalta, joissa on järjestelmä, joka toimii hyvin, ja sitten on maita, joissa pitää vielä toteuttaa tiettyjä rakenneuudistuksia tällä alalla. Ja sitten toinen kohta, ja nämä rakenneuudistukset, mietinnössä puhutaan toisen sukupolven rakenneuudistuksista. No en nyt ihan tarkoita, mitä sitä, tiedä mitä se tarkoittaa. No tietysti ne viime vuosien rakenneuudistukset ja nämä maakohtaiset suositukset, ne on otettu esiin, mutta ikävä kyllä jäsenvaltiot ovat toteuttaneet niitä vain hyvin vähän. Noin 11 prosenttia näistä maakohtaisista suosituksista on pantu täytäntöön. Ja olemme nähneet, että juuri kriisinhallinnassa ne maat, jotka ovat kärsineet kriisistä, ne ovat toteuttaneet paljon enemmän rakenneuudistuksia kuin muut maat, ja tästä syystä tällä hetkellä ne ovat kilpailukykyisempiä kuin muut. Ja tämä näkyy tästä komission syysennusteesta ja näkyy myöskin sitten tästä kasvukertomuksesta. Eli meillä pitäisi olla kunnollisia kannustimia. Ja kun puhutaan rakenneuudistuksista, niin on muistettava Eurooppa 2020 tavoitteet niitä ei ole otettu riittävästi huomioon rakenneuudistuksessa ja 2020 tavoitteet Euroopan ohjausjaksossa pitää ottaa paremmin huomioon. Meillä pitää lähentymistä ja johdonmukaisuutta näissä tavoitteissa EU:ssa ja samanaikaisesti täytyy miettiä kansallisia tavoitteita, koska kansalliset valtiot ovat luvanneet tämän komissiolle ja EUlle. No sitten nämä kompromissit, joita nyt laaditaan varjoesittelyiden kesken. Nämä myönteiset kohdat, joita mietintöluonnoksessa on, ne eivät oikein heijastu näissä kompromisseissa. Mielestäni nämä kompromissit ovat hyvin pitkälti epätasapainoisia, niitä on 22, ja ehkä viidettä osaa niistä pystyn tukemaan – ja erityisesti haluaisin painottaa sitä, että tässä on väärin arvioitu euroalueen tilannetta. Tässä on puhuttu symmetrisistä mukautuksista ja euron heikkenemisriskistä ja siitä, että sosiaalistandardit heikkenevät ja kilpailukyky alenee. Mutta meidän pitäisi keskittyä aivan toisiin asioihin ja todellakin toivon, että kompromisseissa voitaisiin saada aikaan enemmän tasapainoa. Ja ei pidä ehkä lukea Oxfam-tutkimuksia, vaan keskittyä enemmän reaalipolitiikkaan. Kiitoksia. Ja sitten menettely ilman puhelista. Ja täällä Joonio Marjas. Ole hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ζήτημα του... Kiitos. Minä haluaisin keskittyä julkisen velan kysymykseen. Meidän on ymmärrettävä, että Euroopan unioni, ainakin vuoden 2010 jälkeen, on oikeastaan luotettajien unioni. Toisaalta meillä on jäsenvaltioita, jotka lainaavat toisille, ja sitten on jäsenvaltioita, jotka ottavat lainaa Meillä on siis ollut tasa-arvoisten unioni ja nyt tästä on tullut sitten tällainen luotto, luottojen anta, antamis- ja ottamisunioni. Kyse on siitä, että joko suoraan annetaan lainoja esimerkiksi Kreikan tapauksessa tai sitten välillisesti vakausmekanismissa esimerkiksi Portugalin ja Irlannin tapauksessa. Tästä syntyy väistämättä kysymys, johon on annettava vastaus. Mihin unioni voi edetä, jos se ei ole enää tasa-arvoisten valtioiden unioni? Sitten kun meillä on toisaalta lainan ottajia ja antajia, niin mikä rooli jää toimielimille tässä unionissa? Onko komissio edelleenkin perussopimusten vartija vai Onko se sitten Troikan jäsen, joka työskentelee luotottajien etujen varmistamiseksi? Entäpä sitten keskuspankki, onko se edelleenkin riippumaton rahapoliittinen toimija? Valvooko se edelleen äh, järjestelmäriskin kannalta merkittäviä pankkeja vai onko sen tarkoitus suojella luotottajien intressejä? Entäpä sitten luoton myöntäjät? hekin hän ostavat äh, jälkimarkkinoilta äh, valtiovelkakirjoja. Jos näitä kysymyksiä ei ratkaista, niin äh, pelkäänpä, että EU joutuu valtaviin ongelmiin. Meidän on palattava siis viime kädessä aina tähän lainakysymykseen. On käsiteltävä laina ongelman ratkaisua avoimesti. Jos emme näin tee, niin syntyy tällainen velanottajien ja velanantajien unioni. Eh, niin kuin tiedätte, omalla maallani niin edelleenkin on avoimia kysymyksiä, että ei ole vielä täysin ratkaistu luoton oton osalta. Jos emme ratkaise näitä ongelmia, niin EU ei voi mitään tehdä. Aiommeko me jotakin tehdä ongelmalle? On tehty tiettyjä ehdotuksia. On puhuttu jonkinlaisesta velan keskinäistämisestä, yhteisvastuusta. Entäpä sitten niin sanotut lainaajat? Voitaisiinko toimia hieman sen mukaisesti, mitä tapahtui Ukrainassa? Ukrainan tapauksessahan hyväksyttiin arvonalennus hyväksyttiin laina-aikojen jatkaminen, takaisinmaksun lykkääminen ja oli myös lauseke, jossa todettiin, että Ukraina maksaa takaisin, jos ja vain he palaavat kasvun tielle. Toisaalta Kreikan tilanne on sellainen, että sosiaaliturva puretaan, ihmiset ovat kaduilla, maanviljelijät ovat kaduilla. Ja tämä vaikuttaa myös muihin jäsenvaltioihin. Se on kistämätöntä. Puhummeko me koskaan vakavasti velkakysymyksestä? Mitä muut poliittiset ryhmät tästä ajattelevat? ECR ja minä aivan henkilökohtaisesti olemme aina käytössänne tällaista keskustelua varten. Kiitos. Many thanks. Uh, I don't know if the... Niin, haluaako esittelijä vielä loppupuheenvuoron? Be, uh, not very short, but, uh, Lyhyesti olen kiitollinen tästä keskustelusta, koska tästä on paljon hyötyä työtäni ajatellen, kun vien loppuun tämän viive, viimeisen kompromissien laatimisen ja sitten sovittelen mukaan näitä kompro- kompromisseja, joita on nyt tehty. Muutama kommentti vain. Tietysti Eurooppa tarvitsee globaalia kilpailukykyä, eikä tätä missä nimessä pidä käsitellä kielteisessä sävyssä, mutta me puhumme vain siitä, miten tämä voidaan saavuttaa ja samanaikaisesti saada todelliset edellytykset kasvulle. Tämä tarkoittaa sitä, että kun puhutaan uudistuksista, reformeja pitäisi käyttää, jotta täytäntöön pannaan Eurooppa 2020-strategiaa. Tämä liittyy kilpailukykyyn, työpaikkojen luomiseen, energiasiirtymävaiheeseen – ja parhaampaan mahdollisaan digitaaliseen vallankumoukseen. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon niin uudistuksissa kuin investoinneissakin, kun puhutaan sitten kokonaisvaltaista, finanssipoliitti- kokonaisvaltaista finanssipolitiikan luonteesta. En usko, että on hyödyksi euroalueelle nähdä itsensä taloudellisena yksikkönä, mutta tätä ei pitäisi käyttää peittelemään yksittäistä vastuuta, joka jokaisella jäsenvaltiolla on. Mielestäni meidän pitää normaalilla tavalla käyttää makrota- makrovakausvalvontaa, kun on kyse finanssipolitiikoista ja talouspolitiikoista, mutta aion ottaa nämä huomioon uusissa kompromissiehdotuksissa. Niin sitten vielä lopuksi yksi kommentti. Tästä tuli paljon kommentteja nimittäin. On selvää, että euro alueella on pahoja ongelmia, jotka pitää selvittää, jotta se tulee todellinen vakaan elpymisen, tasapainoisemman elpymisen moottori. Ja olen sitä mieltä, että meidän mietintöämme pitäisi käyttää myös näiden ongelmien ratkaisemiseen paljon yksityiskohtaisemmin kuin aikaisemmin on ollut tilanne. Tämä oli myös komission tarkoituksena silloin, kun sen paketissa kiinnitetään paljon huomiota euroalueen ongelmiin ja minun mielestäni parlamenttiin pitäisi vastata näihin odotuksiin. Ja siinä kaikki, mutta joka tapauksessa jälleen kiitos varjoesittelijöiden ja muiden kollegojen kommenteista. Me käytämme ne varmasti hyväksemme tekstissä. Final remarks. Kiitoksia. Työllisyysvaliokunta hyväksyi vielä oman mietintönsä ja budjettivaliokunta Kunta laatii lausunnon. Eli tämä vain tiedoksi. Ja sitten aikataulusta. Äänestysvaliokunnassa on 18. helmikuuta ja sitten toivottavasti täysistunnossa tämä on helmikuun kakkostäykkärissä. Eli tämä kohta sisältää on käsitelty. Sitten muut asiat. Onko jotain erityistoiveita? Jos ei, niin sitten päätämme kokouksen. Seuraava valiokunnan kokous on maanantaina 15. helmikuuta iltapäivällä. Kiitos. Many thanks, mate, Thank you. Thank you.